Okay, colleagues, can I... Kollegat. Voisinko aloittaa kokouksen, kun mennään sitten ilmailupaketin kuulemistilaisuuteen puoli neljä. On Euroopan Josin mietintö moottoriajoneuvojen äänitasosta herra Parniolta. Esittelijä on paikalla. Herra Parnio, teillä puheenvuoro. Monsieur le Président, cher collègue. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viime joulukuussa komissio toimitti parlamenttiin asetusehdotuksen koskien moottoriajoneuvojen äänitasoa. Tämä koskee henkilöautoja, pakettiautoja, kevyitä autoja ja myöskin raskaita ajoneuvoja. Tällä hetkellä päästöt on määritelty direktiivissä. Ja tässä tekstissä komissio haluaa nyt uudistaa tämänhetkistä oikeusperustaa, jotta päästäisiin tavoitteisiin, eli ensinnäkin pitää yksinkertaistaa oikeusperustaa, toimia niin, että direktiivi ja siihen liittyvät direktiivit kumotaan ja korvataan asetuksella, jossa toimitusala to- toiminta-ala olisi määritelty tarkasti. Sitten uusi koemetodi. YK on ollut mukana laatimassa uutta koe-metodia vuonna 2007. Tällä tavalla melua voidaan vähentää kahdella desibelillä. Uusia menetelmiä on testattava kolme vuotta ja komissio on osoittanut sen tehokkuuden vaikutusten arvioinnissa. Sitten raja-arvojen muuttaminen komissio ehdottaa, että vähitellen alennetaan ajoneuvojen äätitasoa Pienissä ajoneuvoissa tämä on 4 desibeliä viiden vuoden sisään. Ja kahdessa vaiheessa siihen tavoitteeseen, eli ensin vuonna 2004 kaksi desibeliä vähemmän ja sitten taas kaksi desibeliä vielä vähemmän vuonna 2017 ajoneuvojen äänitaso ei sen jälkeen enää saisi ylittää 68 desibeliä. Sitten raskaille ajoneuvoille 3 desibelin sopistaminen viidessä vuodessa. Ja sitten kahdella desibelillä vuoteen 2017 mennessä voitaisiin supistaa äänitasoja. Ja niiden raja on sitten sen jälkeen 78 desibeliä. Sitten hybridiajoneuvot ja sähköajoneuvot. Niihin täytyy asentaa jonkinlainen äänilaite, koska vain ne ajoneuvot, joista lähtee jonkinlaista ääntä, voivat välttää onnettomuuksia. Ja meidän täytyy vielä katsoa, millaisia pakkoja sitten autoneuvon valmistajille on, on mainittu. Sitten komission ehdotuksissa on hyviä kohtia parlamentissa pitää nyt ennen kaikkea turvata realistiset ja toteutettavissa olevat tavoitteet. Tarkistuksia, joita on tehty tähän ehdotukseen, liittyvät lähinnä seuraaviin kohtiin. Ensinnäkin ensimmäinen tarkistus. Tässä on viitattu kahden tai kolmen renkaan ajoneuvoihin. Ei ole mitään lainsäädäntöä kaksi tai kolme pyöräisistä ajoneuvoista, ja meidän täytyy täyttää tämä lainsäädäntötyhjiö. Meidän täytyy tässäkin nyt Euroopassa säätää määräyksiä liittyen kaksi ja kolme pyöräisten ajoneuvojen äänitasoon. Sitten uudet raja-arvot pidemmällä aikavälillä. Eli se aika, jona uudet raja pitää tavoittaa kevyiden ajoneuvojen osalta kannatan seitsemää vuotta. Vähennys tapaisi kahdessa vaiheessa. Ensin kahden desibelin vähennys 2014 ja sitten vielä kahden desibelin vähennys vuoteen 2017 mennessä. Sitten raskaiden ajoneuvojen osalta tuen komission ehdotusta sen tämänhetkisessä muodossa. Sitten vähimmäisäänimäärä hybridi- ja sähköautoissa. Sähköautot kaksi kertaa todennäköisemmin joutuvat mukaan onnettomuuksiin kaupunkialueella, johtuen siitä, että ne ovat täysin hiljaisia, kun ne toimivat. Ja siksi niitä eivät kaikki henkilöt huomaa, esimerkiksi sokeat henkilöt. Siksi jonkinlainen äänivaroitus pitäisi asentaa näihin autoihin pakollisesti. Sen ei pitäisi olla vapaaehtoinen, niin kuin komissio on ehdottanut. Sitten 15. toukokuuta, joka on määräaika tarkistusten jättämiselle, voitaisiin tehdä tarkistuksia vielä lisää, koskien ensinnäkin muita elementtejä, jotka saattavat vaikuttaa äänimeluun, esimerkiksi teiden pinta tai renkaiden laatu. Ja sitten tarkus, tarkistus, jossa puhutaan äänipäästöistä myyntipisteissä, jotta olisi täysi avoimuus kuluttajien suuntaan. Ja sitten on puhuttu tiukemmista rajoista äänitasojen osalta, ettei ylitettäisi 80 desibeliä. Eli 15. toukokuuta on vielä aikaa jättää tarkistuksia. Sen jälkeen tätä tarkistellaan valiokunnassa 18. kesäkuuta ja äänestys on sitten teoriassa seuraavana päivänä tai sitten 19. kesäkuuta. Eli tässä kollegat tietoja omasta lausunnostani. Kiitoksia nyt varjoesittelijät. Kertoisin, että jäsenille, että puoli neljältä täytyy aloittaa ajoissa kulmistilaisuus, mutta ensin Adam Kolsa EPPstä. Köszönöm a szót. Először is gratulálok a jelentéstevőnek. Nagyon se. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin onnitella esittelijää tästä erinomaisesta asiakirjasta, vaikka kyse onkin vasta ensimmäisestä luonnoksesta. Tuen hänen esittämiä tarkistuksia. Me emme ole vielä ehtineet keskustelemaan asiasta, mutta minä uskon, että siihenkin aikaa vielä löytyy. Aihe on tärkeä siitäkin syystä, että sen avulla pyritään määräyksiä yksinkertaistamaan ja vähentämään melupäästöjä. Olen keskustellut monien tahojen edustajien kanssa, teollisuuden edustajien kanssa. Ja näiden keskustelujen pohjalta voin sanoa seuraavaa. Ensinnäkin on tärkeää luoda verkosto, joka toimii nopeasti ja yksinkertaista menettelyä käyttäen. Ja meidän täytyy paneutua asioihin, joita ei ole vielä käsitelty, kuten esimerkiksi renkaiden laatu. Renkaistahan lähtee osittain jopa hyvinkin paljon melua riippuen niiden koostumuksesta. Lisäksi meidän on tarkasteltava myöskin niitä ajoneuvoja, jotka on tuotettu, jotka ovat vanhempia ja mitä tulee testausmenetelmiin, niitäkin tulisi kehittää. raja-arvoja tarkasteltaessa meidän täytyy varmistaa, että ne sopivat kaikille tahoille. Pari ristiriitaista asiaa on pöydällä. Yksi liittyy hybridiajoneuvoihin. Kun katsomme komission ehdotusta, sen tavoitteenahan on määritellä tarkka melutaso. Se on sinänsä mielenkiintoinen ehdotus. Onhan toki mahdollista, että tavanomaiset ajoneuvot voisivat olla jopa hybridiajoneuvoja hiljaisempia, mikäli tekniikka sen mahdollistaa. Joten pysytäkö tämän suhteen joustavina. Tärkeä asia on myöskin nopeusrajoitukset. Sitä ei kylläkään tässä asiakirjassa mainita, mutta mitä nopeammin autolla ajetaan, sitä enemmän meluakin siitä lähtee. Ja haluaisin kiittää esittelijää siitä, että myöskin sokeiden ihmisten tarpeet huomioidaan. Heitäkin täytyy suojella ja siksi onkin hyvä, että hybridiajoneuvojen valmistukseen liittyen huomioidaan myöskin tämä tietty pakollinen äänitaso muuttaa, meidän täytyy huomioida myöskin kuurojen tarpeet tai kuulovammaisten tarpeet. Heilläkin pitäisi olla yhtäläiset mahdollisuudet havaita ajoneuvo, joka saattaisi aiheuttaa heille vammoja. Mutta kun lähdemme keskustelemaan kompromisseista, niin minä uskon, että nämä asiat saadaan kuntoon. Herra Savisaari, liberaaleilta. Anteeksi, rouva. Moottoriajoneuvojen äänitaso on tärkeä asia ja sitä täytyy hoitaa, jotta voidaan vastata haasteisiin, joita ihmisillä on melun suhteen, mutta ei pitäisi unohtaa, että liikenne on hyvin tärkeä asia. Juuri ne ihmiset, jotka haluavat elää puhtaammassa ympäristössä, eivät halua kuitenkaan luopua liikenteen tehokkuudesta. Lausunnosta valitettavasti valmistelija ei ole osoittanut kovin paljon kiinnostusta minun ja liberaalien mielestä äh, tavata muita varjoesittelijöitä. Se olisi ollut tärkeää, kun otetaan huomioon se, että melutasorajoitukset ovat herättäneet suurta kiinnostusta autovalmistajien ja heidän painostusjärjestöjensä keskuudessa, ja heillä on paljon kysymyksiä tästä. Raskaissa ajoneuvoissa tämä luokittelu on tärkeä kysymys. Tällä hetkellä komissio on ehdottanut kahta kategoriaa. Moottorin tilavuus tai moottorin teho rajana on 150 kilowattia. Mutta pitäisi ottaa myös huomioon, mitä näillä ajoneuvoilla kuljetetaan. Monet liikenteenharjoittajat ovat sitä mieltä, että näitä kategorioita pitäisi laajentaa, niin, että olisi kolme kategoriaa, olen samaa mieltä niin, että rajoina olisi 180 ja 250 kilowattia olisivat nämä rajat. Näin pystyttäisiin varmistamaan hyödykkeiden ja tavaroiden tehokas kuljettaminen. Koko ei aina liity moottorin tehoon, ja tämä pitäisi myös ottaa huomioon, kun puhutaan tästä asiasta. Tärkeä asia on myös rajat ja soveltamisaika. Kun puhutaan soveltamisajasta, pitäisi miettiä sitä, että pystyvätkö valmistajat ja tuottajat tarjoamaan tuotteet ajoissa. Jos haluaa ostaa auton nyt, saattaa kestää vuoden ennen kuin se asuu. Ja uuden tekniikan kehittäminen voi viedä kymmenenkin vuotta. Minulla on kysymys valmistajille, koska hänen luonnoksessaan hän ei ole selittänyt ehdotuksiaan Miksi olette sitä mieltä, että lisäaikaa ja, ja pienempiä rajoituksia, vaatimuksia tarvitaan henkilöautoille, jossa on pienempi moottori? Miksi olette ehdottanut 1904 kuutio senttiä uudeksi rajaksi? Yksikkökustannukset kehistyössä ovat pienemmät yksityisautoille kuin busseille ja muille. Meillä on myös komissiolle kysymys. Sanoitte, että olette kuulleet sidosryhmiä. KAAS 21 ryhmässä, mutta samaan aikaan sidosryhmät ovat valittaneet, että komissio ei ole ottanut heitä, ottanut heitä mukaan keskusteluihin, eikä ole koordinoidut ehdotuksista heidän kanssaan. Myöskin näiden joukossa on Euroopan autovalmistajien liitto. Eli melu- ja ympäristössä asioita kyllä tuetaan, mutta sen, sitä asioita täytyy hoitaa liikennesektorin kanssa yhdessä, jotta voitaisiin melutasoja vähentää, niin mielestämme ei pitäisi käsitellä pelkästään moottorin kehittämistä, pitäisi kiinnittää huomiota myös renkaisiin ja muuhun suunnitteluun. Kiitoksia. Thank you. Before I bring you, Mr. Kiitoksia. Ihan, jos ollaan reiluja ranskalaisia jäseniä ja Vän kohtaan, niin en ole varma, että esittelijä kyllä lopulta konsultoi ihan täysimääräisesti varjoesittelijöitä seuraavien viikkojen aikana. Mutta täytyy varmaan hyväksyä, että Ranskan jäsenillä on ollut vähän painavia sitoumuksia me viik- viikkojen aikana päällään. On ollut näitä vaalitapahtumia. No, herra Taylor. Um, yes, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Panjoita tästä lausuntoluonnoksesta. Maailman terveysjärjestön mukaan ympäristömelu on vain ilman saasteiden takana, kun katsotaan millaisia terveysvaikutuksia sillä on. No onko sitten mikään ihme, että 210 miljoonaa ihmistä EU:ssa ovat altistuneina harmilliselle melutasoille? Oli myöskin ymmärtänyt, että 50 000 ennenaikaista kuolemaa johtui liikenteen melusta. Ja 245 000 tapausta sydän- ja verisuonitapauksista myöskin liittyy meluun. On siis tärkeää, että meillä on tehokkaita toimia, joilla voidaan vähentää melutasoa moottoriajoneuvoista Euroopan teillä. Mutta ikävä kyllä, komission ehdotukset eivät ole riittäviä, jotta saisimme myönteisiä terveysvaikutuksia ja kustannussäästöjä, jotka ovat mahdollisia vähentämällä ajoneuvojen melutasoa. Siksi vihreät tekevät tarkistuksia Pagnon lausuntoon, ja siinä pyydetään, että tarkistukset 10 ja 13 poistetaan. Kuten muut sanoivat, me vastustamme sitä, että lykätään asetuksen voimaan astumista ja heikennetään näitä desibelitasoja. Tarkistuksiin haluamme myöskin varmistaa, että poikkeuksia voidaan myöntää vain ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Ja sitten nelipyöräisiä ajoneuvoja pitää testata oikealla tavalla. Lisäksi jälleen kerran on ilmastohuolia ajoneuvojen saastepäästöistä. Ja muistakaa, että melu on ilmansaasteiden jälkeen pahin ihmisten tappaja. Eli meillä on tässä haaste ja meidän on tartuttava siihen. Kiitos. Rova Foster sitten viimeksi. Thank you to... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Olette aivan oikeassa. Ehkäpä olisi paikallaan lyödä viisaat päät yhteen ja tarkastella näitä kysymyksiä. Tarkasteltua niin komission ehdotusta minun on todettava, että en oikein tiedä, mistä nämä vähennysluvut on repäisty. Tärkeämpää on miettiä, että miten näihin tavoitteisiin päästä, ja komission ehdotuksessa ei todellakaan ole puhetta minkälaista aikataulutuksesta, eikä oteta huomioon, mitä insinöörit voivat saada aikaiseksi. Meidän täytyy siis vain löytää toimiva kompromissi. Meidän tehtävänä on tietenkin vähentää melupäästöjä, se on tietenkin selvää, mutta mielestäni olisi hyvä, jos meillä olisi realistisia komission ehdotuksia. Ja kun katsotaan näitä komission aikataulutusehdotuksia, niin ne ovat kaikkea muuta kuin realistisia. Kyllähän vaalipiireistä löytyy auton valmistajia, ne olemme keskustelleet heidän kanssaan ja insinöörien kanssa ja pohtineet, mikä on mahdollista, mikä ei, ja tuskinpa komissio on keskustellut yhdenkään asiantuntijan kanssa. Ja komissio ehdottaa jopa sellaista, että komission vaikutusarvion perusteella voidaan sanoa, että 117 miljardia olisi tämän ehdotuksen myötä saavutettava rahallinen hyöty terveydenhoitoalalla. No, mihin tämä perustuu? Olisikohan paikallaan käydä kunnon keskusteluja näistä asioista, ettei komissio kohtelisi meitä kuin lapsia? Kyllähän me tiedämme, että vaikutuksia syntyy, mutta nämä nyt ovat aivan naurettavia lukuja, varsinkin kun tiedämme, että ei ole mitään selkeää kaavaa, millä näihin on päästy. Me edustamme täällä vaalipiirejä, enkä halua aiheuttaa ongelmia vaalipiirini teollisuudelle, vaan me haluamme löytää aiheeseen kuin aiheeseen liittyen toimivia ratkaisumalleja. Me tiedämme, että tutkimus, teknologia ja autoteollisuus ylipäätäänkin on tärkeä työllistävä tekijä. Ja olisi hyvä, että me liikenneasioista vastaavana valiokuntana olisimme kykeneviä esittämään jotain toimivia ratkaisuja. Kiitoksia. Commission. Herra Granges komissiosta, niinkö? Kaksi minuuttia. Älkää ottako sitä henkilökohtaisesti, koska tässä on aika perunmoinen kuutumistilaisuus vielä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ensinnäkin komissio kiittää matkailuvaliokuntaa tästä mahdollisuudesta tulla keskustelemaan mietintöluonnoksesta. Yritän nyt puhua lyhyesti. Eli ensimmäinen kohta liittyy asetuksen soveltamisalaan, kuten valmistelija mainitsi. Asetuksessa ei kateta kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja, ja tähän on syy, koska ne ajoneuvot on katettu muussa lainsäädännössä – ja kun ajatellaan parlamenttia ja puiteasetusta liittyen kolmipyöräisiin ajoneuvoihin. Sitten raja-arvoista. Ilmeisesti matkailuvaliokunnassa ei oltu yksimielisiä sillä tavalla, siitä tavasta, millä miten rajoja tulisi muuttaa. Me olemme valmiita todellakin tarkastelemaan näitä eri kategorioita ja niiden eriyttämistä, kuten valmistelija esitti urheiluajoneuvojen osalta. No, täytyy sitten katsoa, mikä on moottori- urheiluajoneuvojen nopeusraja. Sitä täytyy tarkastella. Sitten hybridi- ja sähköautot. No, tästä sanoisin, että tämä sääntely ja kansainväliset säännöt, jotka liittyvät sähkö- ja hybridiautoihin, no tällä hetkellä kyse on vain puitteistosta, johon nämä ajoneuvot asetetaan, eikä meillä ole tarkoituksena säätää mitään minimitasoa, pakollista melu vähimmäistasoa sähköautoille, koska näitä ajoneuvoja kehitellään vielä ja on vaikea tietää täsmällisesti, millä tavalla nämä ajoneuvot tulevat tulevaisuudessa kehittymään. Sitten lopuksi vielä Tämä integroitu lähestymistapa, joka tuli esille monta kertaa. Me tiedämme, että meillä pitää olla integroitu lähestymistapa melukysymyksiin ja juuri siitä syystä me olemme jo hyväksyneet asetuksen, joka liittyy renkaiden melutasoon. Ja kyseinen asetus on vielä täytäntöpanovaiheessa vaiheessa Siihen liittyy tiettyjä väliaikaisia säännöksiä, joten on vaikea arvioida tämän asetuksen vaikutuksia ennen kuin olemme täysin panneet täytäntöön asetusta. Sitten vielä näistä kuulemisista. Tämä ehdotus ei ole ihan uusi. Tästä on keskusteltu kansainvälisellä tasolla jo kolmen vuoden ajan teollisuutta on kuultu. Meillä on ollut erinäisiä kahdenvälisiä kokouksia. Ja ennen kuin teemme ehdotuksen, me tietysti teimme vaikutusten arvioinnin, jota ennen tehtiin sitten hyvin yksityiskohtainen tutkimus ehdotuksen hyvistä ja huonoista puolista. Ja tietysti teollisuuden edustajat olivat siinäkin mukana. Eli siinä kaikki tänään. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia, arvostin tätä, että puhutte lyhyesti. Herra Barnio, nopeasti. Niin ihan puoli minuuttia. Kiitoksia vielä siitä, että ilmoititte, että olen ollut aika kiireinen viime viikkoina. Nämä olivat hyvin tärkeät vaalit Ranskassa. Mutta tietysti, Dominik, no vaihtelu virkistää. Ja sanoisin vielä, että me kokoonnumme vielä varjoesittelijöiden kanssa tulevina päivinä ja ennen 15. päivää voimme sitten ehkä saada aikaan yhteisen ehdotuksen, mutta olen nähnyt, että näissä eri puheenvuoroissa tuli vähän erilaisia lähestymistapoja esille, erityisesti kun ajatellaan tätä aikataulua, jota komissio on ehdottanut. Mutta teemme nyt parhaamme ja yritämme sitten laatia myöskin kompromissitarkistuksia. Kiitoksia. Herra Parnio, 15. toukokuuta on siis tarkistusten jättämisen määräaikaäänestys kesäkuussa ja sitten ympäristövaliokunnassa se on heinäkuussa. Ja kuten kuultiin, niin esittelijä kyllä kokoa varjoesittelijät kokoon, se on hyvä. Kiitoksia kovasti. Seuraava kohta listalla on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 Okay, colleagues. We now go into the section of the meeting on the airports. Sitten lentoasemapaketti kuuleminen. Muistan, että TNT-verkosta aamulta pyysin itse kuria kysymyksiä, ei puheita, kun siihen kohtaan päästään. Toistan tämän vetoomuksen nyt iltapäivällä, koska kuten näette, niin tämä on suurempi haaste iltapäivä kuin mitä aamu, aamukaan oli, että päästään lopettamaan ajoissa. Tässä on myös kohta kuulemisista tulevaisuudessa. Tätä käsitellään nyt tulevina viikkoina koordinaattorinen kanssa, miten nämä järjestetään, koska on ollut valituksia ihmisiltä, jotka eivät ole ja niin edelleen. Uskon, että Uskon, että, että tämän ohjelman aikaansaaminen on ollut vaikeaa. Mutta ensin paketin yleisistä piirteistä, herra Baldwin. Liikenteen pääosastolta sitten lähtiö saapumisaikojen allokointi ja sitten melurajoitukset. Aloitetaan herra Baldwinista, joka antaa yleiskatsauksen koko paketista. Matthew, viisi minuuttia olisi oikein hyvä, jos se menisi siinä ajassa. Mr. Chairman, I'll go as fast as I possibly can. Niin puheenjohtaja, ja tänne mahdollisimman nopeasti. Eli kiitokset, että sain tulla esittelemään tätä lentokenttäpakettia. Jään tänne kuulemisen loppuun asti ja toivottavasti voin sitten vastata tiettyihin kohtiin ja toivottavasti voin vastata huolenaiheisiin, joita on jo nyt kuultu. En nyt halua toistaa tämän paketin peruskohtia, mutta pari minuuttia siitä, miksi tämä paketti on esitelty. Ensinnäkin ihan poliittisista syistä te tunnette nämä perusteet. Lentokentät ovat tärkeitä, niissä on paljon työpaikkoja ja kasvua. Ne ovat yhä keskeisempiä väyliä Euroopasta muualle maailmaan ja ne ovat myöskin markkinoiden kannalta tärkeitä. Eurooppalaiset lentokentät vastaavat kolmanneksesta maailmanlaajuisesta lentoliikenteestä. Jos katsotaan nopeammin kasvavia lentokenttiä 2010, meillä on vain yksi 25 suurimman joukossa. Meillä on kolme top 10 kaiken kaikkiaan, eli muut ottavat meitä kiinni. 19 tärkeää lentokenttää on vuonna 2030 ääriä muuten myöten täynnä, ja tämä tietysti vaikuttaa sitä, miten ilmailu voi vaikuttaa Euroopan kasvuun ja heikentää myöskin Single European Sky-hankkeen tehokkuutta. Tämä liittyy kilpailukykyyn ja laatuun, eli meidän täytyy puuttua palveluiden laatuun. No, parlamentissa näistä asioista puhutaan päivittäin, saatte kuulla tästä matkustajilta ja muilta. No, edistystä on tapahtunut, mutta vielä pitää tehdä lisää, ja siksi ehdotamme päivistettyä sääntöpuitteistoa lentokenttien osalta. No sitten on myöskin menettelyyn liittyviä kysymyksiä, ja muistuttaisin siitä, että tätä on ehdotettu lähinnä parlamentin ehdotuksesta. Jensenin mietintö vuodelta 2007 osoitti, millaisia kapasiteettipuutteita on, ja siinä ennakoitiin kysynnän kasvua lentojen osalta ja sitä, mitä pitää tehdä EUn tasolla. Lentokenttä huolinnassa sitä tehtiin uusi vaikutusten arviointi direktiivin täytäntöpanosta ja sanottu, että tiettyjen sääntöjen tulkinnassa tarvitaan apua ja selvennystä tarvitaan sääntöihin, jotka liittyvät esimerkiksi työntekijöiden suojeluun. Me emme ole vetäneet näistä hatusta. Sitten nämä lentoslotit, kun komissio ehdotti, että väliaikaisesti lakkautetaan tämä use it or lose it sääntö nyt kriisin aikana, niin silloin me jouduimme tekemään vaikutusten arvioinnin slottisäätelystä. Ja innovatiiviset elementit voidaan testata ja voimme sitten katsoa, millä tavalla voitaisiin tehokkaammin käyttää vähäistä lentokenttäkapasiteettia. Eli me yritämme nyt vastata teille parlamentin kysymyksiin ja toivottavasti meidän ehdotuksemme vastaavat odotuksianne. Sitten nämä ehdotukset, ensinnäkin nämä slotit. Kiireisimpiä lentokenttiä ei käytetä oikealla tavalla ja siksi meidän täytyy käyttää slottien liikkuvuutta sekundaari kaupankäynnissä. Meidän täytyy luoda todellisia etuja matkustajille ja tällä tavalla slotit menevät lentoyhtiöille, jotka voivat parhaiten niitä käyttää hyväkseen. Ja tämä liittyy myöskin siihen, että meidän täytyy varmistaa, että selkeitä tietoja on saatavilla siitä, kenellä on milläkin lentokentällä mitkäkin slotit hallussaan. Eli haluamme vahvistaa slottien koordinaattorien toimintaa, jotka ovat avainroolissa. Ja sitten tiedän, että tästä on puhuttu parlamentissa jo paljon, eli me olemme ehdottaneet tätä use it or lose it periaatetta suhteessa 85-15. No niin, puheenjohtaja, jos meillä on aikaa, niin voimme keskustella näistä pidemmälle, mutta pyytäisin, että parlamentti muistaa, kuinka paljon lobbausta tässä asiassa on tapahtunut. No, se on ihan luonnollista ja ymmärrettävää, että eri tahot toimivat näin, ja minä toimisin samoin heidän sijassaan, mutta meilläkin on tehtävämme, eli varmistaa, että säännöt ovat tehokkaita ja oikeudenmukaisia. No sitten meidän täytyy parantaa tehokkuutta ja laatua lentokenttätoiminnassa, mutta slottien osalta haluamme kehittää tilannetta, mikä mitään vallankumousta joillain lentokentillä on puutteita tällä alalla ja voitaisiin näiden toimijoiden määrä kasvattaa kahdesta kolmeen. Tällainen pieni lisäys varmaan ei vaikuttaisi palkkoihin tai muuten. No, tämä on yksi yritys saada lisää kilpailua markkinoille, mutta tarvitaan myöskin laatukriteereitä ja meidän täytyy varmistaa, että tavoitteisiin ja standardeihin yllätään. Ja yksi tärkeä osa on se, että tarkistetaan, mitä jäsenvaltiot voivat ja mitä ne pystyvät tekemään vahvistaakseen näiden henkilöiden tilannetta. Ja tietyissä asioissa ja on määriteltävä minimitaso henkilöstön koulutukselle. Sitten vielä melusta pari sanaa. No, tasapaino on tärkeä sana. Mitä nyt on ehdotettu? Meidän täytyy noudattaa täysin mittaista lähestymistapaa. Ja kun ajatellaan Euroopan tilannetta, me haluamme kaikki varmistaa, että me suojelemme kansalaisiamme liialliselta melulta erityisesti niitä ajatellen, jotka asuvat lähinnä lentokenttiä. Mutta paikalliset päätökset saattavat vaikuttaa huomattavasti verkostoihin. Ne pitää myöskin tehdä huolellisesti. Ja haluamme varmistaa sen, että menettelyt paikallisessa päätöksenteossa ovat noudatettuja. No sitten yksi asia, joka ehkä ymmärretään tai tulkitaan väärin. Me täysin kunnioitamme paikallista päätöksentekoprosessia ja komissiolla ei ole mitään halua tehdä päätöksiä näiden esitysten sisällöstä, jotka liittyvät melun vähentämiseen. Me haluamme vain lisätä näiden menettelyiden avoimuutta ja komissiolla on tässä valvojen rooli, kun ajatellaan näitä menettelyitä, ei itse sisältöä. Tämä ei vaikuta jäsenvaltioiden mielutavoitteisiin eikä päätösten sisältöihin, ja me uskomme, että esitys myöskin noudattaa toissijaisuusperiaatetta. Ja parlamentin päätöslauselmien mukaisesti se, mitä on ehdotettu, noudattaa niitä sääntöjä, joita on, joista on sovittu Yhdysvaltojen kanssa, ja näin yhdysvaltalaiset voisivat enemmän avata markkinoitaan ja puuttua myöskin valvonta- ja omistajuuskysymyksiin. No nyt puhuin yli viisi minuuttia, tämän huono esimerkki, mutta lopuksi tämä e- lentokenttäpaketti tähtää siihen, että saadaan parempia lentokenttiä ja ilmailua. Neuvosto on edistynyt asiassa alle kolmessa kuukaudessa. Meillä on yhteisiä näkemyksiä kahdesta tärkeästä asiasta esimerkiksi maahuolensa, eli esimerkiksi työntekijöiden suojelussa. Ja me jatkamme työntekoa melun ja slottien osalta Kyproksen puheenjohtajakaudella. Tämä kuuleminen on erittäin tervetullut. Se on merkki siitä, että parlamentti haluaa edetä tässä asiassa. Kiitoksia. Baldwin for that. Now, Mr. Baldwin. Kiitos, herra Baldwin. Ja nyt hän lähtee puhujapöydän äärestä, mutta ei hän ulosta, ulos ovesta kävele. Tämä puhujakorkea ei tarpeeksi pitkä tähän asiantuntijamäärän nähden, siis tämä on ongelma. Ja hän istuu siellä komission luona, joten kuulee kyllä koko ajan. Herra Ukkiossa, Saare Lightfried, kuulevat nyt asiantuntijat ja jäsenten kysymykset ja sitten te pääsette lopussa ääneen. Teette oman osuutenne ja ehkä teette yhteenvetoa siitä, mitä on sanottu. Tämä on suunnitelma, jos se sopii. Light Friday näytä olevan päällä. Uggias nyökkää ja se varmaan hänellekin sopii. Jos näin on, niin sitten ensimmäinen viiden minuutin puhuja Simon Smith, Steve Davis, Gleave eh, ryhmästä joka siis teki tämän vaikutusten arvioinnin. Äh, annan teille puheenvuoron ja sanon, että koska aiemmin parlamentin historiassa ei tällainen mietintö ole, ja tämä raportti ole aiheuttanut näin suurta keskustelua. Joten herra Simon Smith, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksena tuohon, nyt en ota sen kummemmin kantaa. No, hiukan taustatietoa. Niin kuin on sanottu, monet eurooppalaiset lentokentät ovat täynnä ja vuosittainen lentoliikenteen kasvuvauhti on 3-4 prosenttia ja lentokenttiä ei voida noin vaan lähteä kasvattamaan päästömääräysten takia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että useammat eurooppalaiset lentokentät ajautuvat Heathrown kaltaiseen tilanteeseen, joten slottien myöntämisen tehostamisella on erittäin tärkeä merkitys. Kaikkia ongelmia ei sillä, sitä kautta voida ratkaista, mutta se on yksi mahdollisuus lieventää näitä vaikutuksia. Tässä näette hiukan grafiikkaa tämänhetkisistä slottipyynnöistä ja niiden myöntämisestä Viinissä ja Heathrown kentällä. Tulevien vuosien aikana käy ilmi, että yhä useammat lentokentät ovat Heathrown kaltaisia, eli että koko päivän aikana ei löydy oikeastaan juurikaan pelivaraa. Nykyinen slotien myöttämismenetelmä on hallinnollinen, päällisin puolin ainakin. Lentoyhtiöillä on historiallisia oikeuksia näihin slotteihin, joten silloin ei tätä use it or lose it määrästä voida oikein käyttää kovinkaan tehokkaasti. Ja tämä aiheuttaa myöskin ongelmia uusille tulokkaille. He eivät voi oikein lähteä taistelemaan näistä sloteista vanhojen tuttujen yritysten kanssa. Ja nämä uudet tulokkaat olivat, ovat joutuneet sitten siirtymään muualle, kun Frankfurt ja Heathrow ovat olleet täynnä. Ja me tiedämme, että yritykset ovat varanneet itselleen nämä slotit vuosikymmenten aikoina, mutta he eivät välttämättä ole niitä käyttäneet ja ehkäpä olisi mahdollista käyttää toisenlaista ratkaisumallia, eli että jos halutaan käyttää isompia koneita, täyttää koneet tehokkaammin, käyttää lentomahdollisuuksia ympäri vuoden ja niin poispäin, niin Heathrown ja Frankfurtin kaltaiset lentokentät, niitä voitaisiin käyttää tällaisena kauttakulkukenttinä. Ja me tiedämme myöskin, että voitaisiin käyttää myöskin slottien myynti menetelmää, mutta tunnetuista syistä tällainen huuntokauppajärjestelmä ei välttämättä aina toimi, mutta tämä sekundaarikaupan käynti on mahdollinen, sillä nykyinen järjestelmä tai lainsäädäntö ei sen kummemmin puutu asiaan tällaisen käynnin käyttöönotto saattaisi muuttaa huomattavassa määrin näiden ruuhkautuneempien kenttien tilanteeseen ja pidemmällä aikavälillä se saattaa vaikuttaa myöskin tilanteeseen, koska yhä useammat kentät ruuhkautuvat enenevässä määrin. Ja meidän analyysimme on osoittanut, että sekundaarikaupan käynnistä voisi olla hyötyä lähes kaikkialla Euroopan unionin kentillä. Mitä tulee muihin ehdotuksiin, niin kuten alkuun jo sanoin, niin slotien allokoinnilla tulee olemaan erittäin keskeinen merkitys, ja tästäpä syystä onkin ehdotettu, että järjestelmää käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, eli että käytettäisiin koordinointua, lähestymistapaa ja avointa toimintaa. Pienimuotoisia muutoksia voidaan toki tehdä ja se saattaisi parantaa ö, tilannetta ruuhkautuneimmilla kentillä esimerkiksi siten, että yritetään ottaa käytettävä use it or lose it järjestelmä tai jonkinlainen sanktiojärjestelmä, mutta jotkut lentoyhtiöt haluavat liikematkustamiseen varata omat slottinsa, mutta tämä ei ole mahdollista ilman, että muut toimijat joutuisivat kärsimään tällaisista päätöksistä, joten jos kapasiteettia vaaditaan enenevässä määrin, niin silloin on tietenkin selvää, että tietyt palvelut jäävät taka-alalle, joten jos jollekin palvelutyypille varataan enemmän slotteja, niin siitä kärsivät tietenkin muut. Kiitoksia. Kiitoksia seuraava Morgan Fuchs, joka on politiikkajohtaja kansainvälisestä lentoasemien neuvostosta. Viisi minuuttia, ole hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa tästä kutsusta esittelemään asia Euroopan 405 lentoasemaa edustamme ja kahdeksan kansallista liittoa meillä on mukana. Kun tästä ehdotuksesta keskustelimme, niin katselimme sitä niin, että liitettiin se tulevaan lentokenttäkapasiteettiin ja tämän komissio on tehnyt oikein hyvin tiedonannossaan laadusta ja kapasiteetista. Siinä liitetään yhteen eri näkökohdat paketista. On myös hyvä analyysi kapasiteetista tässä paperissa ja sen vaikutuksesta tämän yhteydessä eurooppalaisen ilmatilan menestymiseen. Mantti Baldwin se mainitsi. Tästä kuvasta näkee, että Euroopan liikenteen, ilmaliikenteen odotetaan tuplaantuvan 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että 19 ruuhkautuvaa lentoasemaa olisi 2030 samalla tasolla kuin London Heathrow, eli ei olla kovin hyviä Euroopassa uuden kapasiteetin luomisessa ajoissa. Ja kesti melkein 15 vuotta saada uusi kiitotie Frankfurtien suurilla kustannuksilla. Kolmas sitten Heathrowin tai Müncheniin, niin siinäkin on vaikeuksia. Täytyy pystyä parempaan työhön kapasiteetin saamisessa ajoissa, jotta tuleva kysyntä voidaan täyttää. Ja Tietysti jäsenvaltioiden vastuullahan tämä on, mutta puutteet kapasiteetin tai kapasiteetin lisäksi käyttää myös olemassa olevaa kapasiteettia paremmin. Komission esityksessä on kysymys tästä. Me emme ole sitä mieltä, että ehdotus merkittäisi kokonaisuudistusta, vaan pidämme sitä milloinkin marginaalien parantamisena, eikä tässä äh, mitenkään takavarikoida slotteja. Ja tämä oli hyvä päätös. Uskomme kuitenkin, että on tarve suurempaan joustavuuteen paikallisissa säännöissä, voidaan sopeutua paikallisiin markkinaolosuhteisiin ja että paremmin täytyy määritellä verkon rooli. Meillä on se tunne, että monet ehdotuksista komissiolta kylläkin varmistaisivat sen, että olemassa oleva kapasiteetti voitaisiin käyttää paremmin. Esimerkiksi näiden jälkimarkkinoiden laillistaminen, mutta parempaa avoimuutta tässä tarvitaan. Uuden markkinoitulosäännön äh, käyttöönotto, että se olisi, siinä olisi tiukemmat säännöt ja että suuretkin yhtiöt voisivat käyttää sitä, koska he ovat kilpailun parempi, parempin avoimuutta tässä alkointiprosessissa ylipäätänsä. Sitten käyttövasta 80-20, 25 15 se, tässä täytyy varmistaa se, että tasa, on tasapuoliset intressit joustavuudessa ja säännöissä näille lentoyhtiöille. Ajatellaan vaikka force majeure-tilannetta. 10. artiklassahan se onkin jo säädetelty nykyisessä asetuksessa. Jos koska lentoyhtiöllä on, tai lentokentällä on tietysti intressi siinä nähdä, että kapasiteetti käytetään pahallisesti niin hyvästi kuin mahdollista. Sitten slottisarjojen laajentaminen kesä talviaikana kuitenkin, jotta voitaisiin tarjota joustavuutta lentoyhtiöille, niin ehdotamme, että vain minimi, viiden slotin minimi missä tahansa sarjassa pitäisi olla jatkuva. Voisi olla myös poikkeus tähän standardiin paikallisella tasolla koordinaattori, koordinointikomitean kautta, ja tämä varmistaisi tarpeeksi joustavuutta lentoyhtiöiden lentoasemille, ja se olisi sopusoinnissa sen kanssa, että nykyistä kapasiteettia käytettäisiin paremmin. Nyt ihan konkreettisella tasolla, jos katsotaan joitakin näitä vaikutuksia komission ehdotuksessa, otettiin muutama esimerkki. Ja esimerkiksi jos kasvatetaan tätä 80 prosentin sääntöä 85 Catwayn lentokentällä, siellä on yksi kitrata, se on kovin ruuhkautunut, niin vaikutus mennään 25 prosentin Catwellilla, niin 320 lisäslottia vapautuisi. Kesän ruuhkaisemalla viikolla 2011 olisi käynyt näin. 320 slottia olisi voitu palauttaa puuliin uudelleen jakamista varten 2012 kesää varten. And uh, likewise, uh... Samaan tapaan komission yrityksen mukaan jos sarjaa kasvatetaan 5-15 viikkoon, se olisi aiheuttanut 371 lisälentoa olisi, olisi voitu toteuttaa London, Lontoon Catwilla, Slottivarausjärjestelmän vaikutus erityisesti Düsseldorfissa 2002 kauden aikana kaksi kesä- ja talvikautta. Tämän seurauksena sitten olisi 10 prosenttiin noussut tämä, että ei, ei ilmestytty paikalle astetta. Eli, eli tätä niukkaa kapasiteettia olisi käytetty tehokkaammin tässä tapauksessa. Eli tu, tuemme täysin sitä, että tämä lähestymistapa pidetään yllä ehdotuksessa, koska tästä voidaan varmistaa paras tasapaino lentoyhtiöiden ja lentoasemien intressien välillä. Kiitoksia. Very much, Mr. Fox. Kiitoksia, herra Fox. Uskon, että teidän täytyy vaihtaa jonkun kanssa paikkoja, jotta herra Khan pääsee tämän laptopin ääreen, joka on ainoa koko Euroopan parlamentissa. So the next speaker is... Seuraava puhuja, herra Atar Hussain Khan, joka on eurooppalaisten lentoyhtiöiden liiton, liitosta. Herra Kahn, viisi minuuttia. Thank you very much, Chairman. Good afternoon, everyone. Kiitoksia. Hyvää iltapäivää kaikille valiokunnan jäsenille. On hienoa olla täällä puhumassa slottisääntelystä ja komission ehdotuksesta. Muistuttaisin, että AA edustaa 34 lentoyhtiötä Euroopassa, noin 11 000 lentoa päivittäin. Me emme elä pelkästään Euroopassa, vaan myöskin mannerten välillä. Eli monilla lentoyhtiöillä on slottiongelmia päivittäin ympäri maailmaa. On mielenkiintoista, että seminaarin otsikko on se, miten voidaan lisätä lentokenttien kapasiteettia. Ja aluksi toteaisin, että slottisääntely tämänhetkisessä muodossa tai uudessa muodossaan ei lisää lentokenttien kapasiteettia. Kapasiteetin rakentaminen, infrastruktuurien rakentaminen lisää kapasiteettia, Tämä vain osoittaa kaksi suurta eurooppalaista kaupunkia, Frankfurt ja Lontoo. Siellä on suuria eurooppalaisia lentokenttiä. Ja kun katsotaan, mitä tapahtuu esimerkiksi Kiinassa tai Lähi-idässä, niin toivottavasti huomaatte, että Dubaissa erityisesti matkustajamäärät vuoteen 2020 mennessä tulevat lisääntymään 60 miljoonasta lähes 260 miljoonaan 10 vuoden kuluttua. Ja tämä on yksi tärkeimpiä huomioita, jotka haluamme tehdä. Lentokenttien kapasiteetin parantaminen liittyy infrastruktuurien rakentamiseen, eikä se mitenkään liity slottisääntelyn uudistamiseen. No sitten tämä kalvo. Slottien myöntöjärjestelmä on maailmanlaajuinen järjestelmä, kun siirtyy lentokentältä A lentokentälle B, ja kummallakin on slottirajoituksia, niin Tarvitaan sekä lähtiessä että saapuessa slotti kumpaankin suuntaan. No, säännöt, sääntöjen pitää olla samat kummassakin päässä. Ei ole mitään järkeä, että on tietyt kriteerit ja parametrit yhdellä lentokentällä ja sitten toisella on eri. Ja voidaan tietysti kysyä, pystyykö, aikooko Eurooppa yrittää saada kaikille samoja sääntöjä. Minä en usko, että se olisi välttämättä kovin hyvä idea. No sitten tarvitaan lisää näkyvyyttä, avoimuutta. Lisää avoimuutta tarvitaan slottisääntelyssä ja me olemme iloisia siitä, että komissio on puuttunut tähän asiaan sekä koordinaattorin avoimuuden että myöskin menettelyyn avoimuuden osalta, esimerkiksi tämä sekundäärikaupankäynti mukaan lukien. Ja olemme aina sanoneet, että vilpillisyys ja väärinkäytökset niihin pitää puuttua ja tuemme kaikkia ehdotuksia, jotka menevät siihen suuntaan. No sitten tämä use it or lose it 80-20 sääntö. Eli kun on slotti, 10 viikon aikana lentoyhtiöt voivat kymmenestä peruuttaa kaksi, ja silloin säilyy tämä 80-20. Sitten jos katsotaan tätä 85-15 järjestelmää, eli lentoyhtiöt voivat peruuttamaan vain yhden kymmenestä. 85-15 on oikeastaan 90-10, eli silloin lentoyhtiöt eivät voi esimerkiksi odottamattomissa olevien tapahtumien tai huolen vuoksi peruuttaa lentoja. Ja tällöin lentoyhtiöt ikävä kyllä joutuvat suojelemaan näitä slottejaan, ja silloin niiden kannattaa toimia pelkästään siksi, että ne saavat pitää nämä slotit. Se on taloudellisesti kestämätöntä, ja kun ajatellaan ympäristöä, niin varmaan täällä ei tarvitse kertoa, että se ei myöskään olisi hyvä idea. No, ymmärrän lentokentän kannalta, että se olisi tehokasta, voidaan maksimoida kapasiteetin käyttö läpi vuoden, mutta jos sama tehokkuus koskee myöskin sitten lentoyhtiöitä. No sitten nämä slotit. Miksi lentokenttä brittien pitäisi tukea tätä. No me olemme eri kannalla. Kun mietitään määritelmää näiden slottien osalta, se ei olisi hyvä kapasiteetin kannalta. Tässä ensimmäisellä rivillä näkyy tämänhetkinen järjestelmä. Siinä on kolme yhtiötä, jotka ovat hyvin tiiviisti lähellä toisiaan 21 viikon aikana Maksivoivat kapasiteetin ja sitten toisessa, toisella rivillä on nämä kaksi punaista palkkia, Eli siinä on kymmenen peräkkäistä viikkoa, jotka ovat pakollisia. Se ei välttämättä näin kuitenkaan olisi todellisuudessa. Eli yksi näistä 21 jäisi sitten käyttämättä. Jos on tilanne vielä parempi kolmannella rivillä, eli jos lentoyhtiö haluaa toimia keskellä jotain tai 21 viikon kautta, niin sitä ennen ja sen jälkeen ei ole mitään mahdollisuuksia muiden lentoyhtiöiden käyttää näitä slotteja. Ja sama koskee tietysti kesäkautta. Tämä kuva ja sama, paitsi että nyt puhutaan 15 viikon kaudesta ja talvella, talvella se on 10 viikkoa. No slottien varausmaksu. No nyt jo lentoyhtiöt maksavat infrastruktuureistaan. Heillä on usein esirahoitusinfrastruktuuri ennen kuin niitä käytetään. Ja täytyy katsoa, onko sitten varausmaksu vai peruutusmaksu. Meillä on jo sääntöjä sen suhteen, miten turvataan ja sanktioidaan peruutukset. Täytyy sitten katsoa, millaiset kustannukset siitä tulee, kuka niitä hallinnoi, millaisia hallintokuluja siitä syntyy. Ja tämä on kuitenkin 80-20 säännön kanssa ristiriidassa. Ja vaikka tätä kynnystä lisättäisiin 85 tai 90, niin tämä kohta pitää edelleen paikkansa. Sitten viimeinen kalvo, verkostolentokentät, jotka on otettu mukaan myöskin tähän ehdotukseen. Ikävä kyllä se on huono käsite mielestämme. Yhtenäinen eurooppalainen taivashanke, sitä hallinnoi taho, joka hoitaa näitä asioita, ja joka hallintoi myöskin sitten verkoston toimintaa. Me emme katso, että tarvittaisiin toisen tason hallinnointia ja myöskin slot sääntöjärjestelmä ei ole tarkoitettu verkostojen hallinnointiin. Se ei ole mikään hallinnointiväline päivittäisille toiminnoille. Ja tähän liittyy tietysti kustannuksia. Slottien myöntäminen kaikille etukäteen erikseen olisi valtava työtaakka. Kiitos. Next. Kiitos herra ja Seuraavaksi on sitten herra Richard Matthews, joka on aikataulusta vastaava johtaja EasyJet-lentoyhtiössä Okay, okay, Mr. Matthews, floor's your... OK, herra Matthews, viisi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Press your microphone. Press your mic, that's it. Niin, mikki päälle, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Niin, edustan täällä EasyJetia ja olen iloinen siitä, että meillä lentoyhtiönä on mahdollisuus esittäytyä kertoa näkemyksistämme Ehkäpä minun kannattaisi sanoa, että lentoyhtiönä me olemme hyötyneet suuressa määrin siitä, että slot-asetus on ollut käytössä. Me olemme lentoyhtiö, joille tämä sopi. Meitä varten tällaisia asetuksia laadittiin. Ehkä hiukan taustatietona. Me olemme neljänneksi suurin eurooppalainen lentoyhtiö 55 miljoonaa matkustajaa on vuoden, viimeisen vuoden aikana kuljetettu. Ja hyvä asia siinä on, että me pääsemme kertomaan omasta näkemyksestämme, niin vaikka me olemme Brittisaarilla toimiva yritys, niin silti kyse ei ole vain ainoastaan UK sisäisestä toiminnasta, sillä 60 prosenttia prosenttia matkustajistamme lähtee lennolle UKon ulkopuolelta, Pariisin kentältä, Italian keskeisimmiltä kentiltä ja Saksan suurimmilta ja Espanjankin suurimmilta kentiltä ja muualtakin. Ja me lennämme oikeastaan lähes jokaiselle lentokentälle. Frankfurt ja Heathrow ovat ne ainoat, joille emme tällä hetkellä vielä lennä. Mutta muuten me kyllä lennämme lähes joka paikkaan. meidän toimitusjohtajamme Carolyn McCall on myöskin tässä lentoalan neuvoantavassa ryhmässä mukana. Ja voimme sanoa, että kaikki lentomme eivät lähde tällaiselta suurelta kentältä, mutta suurin osa kylläkin lähtee niiltä. Ja tästäpä syystä meidän kannaltamme onkin tärkeää, että suhtaudumme vakavasti tähän asetukseen ja varmistamme, että se toimii meidän mieltymystämme mukaisesti sillä me lennämme sellaisillekin kentille, jotka eivät ole vielä ruuhkautuneita, mutta useimmiten ko- määränpäämme ovat juuri tällaiset uh, hyvin ruuhkautuneet kentät, joten meidän mielestä olisi hyvä saada aikaiseksi sellainen asetus, joka toimii. Me olemme valmiita tukemaan tätä asetusehdotusta. Kyllähän täällä on jo ristiriitaisia kommentteja esitetty tehty, mutta me kyllä tuemme tätä slotien jälkimarkkinatoimintaa, koska sitä kautta voisimme varmistaa, että markkinoille pääsy on taattu. Me tiedämme, että jossain päin Eurooppaa on olemassa käytössä tällaisia ympäristöllisiä määräyksiä, jotka eivät anna mahdollisuutta slottien määrän lisäämiseen, mutta tällaisten jälkimarkkinoiden käytön avulla voisimme saada myöskin jalkamme oven rakoon. Ja myöskin tämä uusien tulokkaiden kynnysarvo, se on sellainen, minkä voimme hyväksyä. Aikanaan meillä ei ollut pääsyä kaikille kentille, mutta tätä nykyään EasyJet on lentoyhtiö, jolla on slotteja Gatwickin kentälläkin ja muuallakin, mutta kyllä me yritämme saada lisää slotteja muillekin kentille. Sitä kautta voimme varmistaa, että kilpailua syntyy. Meillä on 5-6 prosenttia kaikista sloteista käytössämme, mikä ei ole suuri määrä, vaikka olemmekin suuri yhtiö Eli kyllä me olemme valmiita tukemaan tätä kynnysarvoa ja sitä voitaisiin nostaa nykyiseltä tasoltaan 10 prosentin tai jopa korkeammallekin tasolle. Kymmenen prosenttia tämä luku perustuu tarjolla oleviin slotteihin tiettynä päivänä jollakin kentällä. Joten kymmenen prosenttia on hyvä luku, mutta ei tämä niin yksioikoinen laskukaava ole. Sitten toinen asia. Me olemme valmiita tukemaan avoimuutta slotten jakamisessa. Me olemme havainneet, että asetustekstiä ei sovelleta aina johdonmukaisesti tietynlaista tulkinnanvaraa tekstistä löytyy ja koordinaattorit tulkitsevat tekstiä eri tavalla, mutta voidaan sanoa, että kaikki koordinaattorit eivät käytä samaa järjestelmääkään. Ja koordinaattoreilla on tietyissä tilanteissa paremmat mahdollisuudet käyttää tätä slotijärjestelmää hyväksi. Ja me toivoisimme enemmän avoimuutta ja sitä kautta voidaan varmistaa, että, tai olisi hyvä, että slottien koordinaattoreilla olisi myöskin parhaat järjestelmät käytössään. Ja mitä tulee meidän huolenaiheisiimme, niin ne liittyvät näihin vähimmäisslottisarjoihin. Erityisesti tämä 80-20 järjestelmän muuttamiseksi 85-15 järjestelmäksi kahdeksan puoli slottia kymmenestä ei ole mahdollista, joten se tarkoittaisi yhdeksää, eli 90 prosenttia. Se, mitä ehdotetaan, on 15 kesäviikon sarja, eli 85 prosentin järjestelmä ei toimisi edes 15 viikon ajalla, vaan me tarvitsisimme 20 prosenttia, muuten se ei toimi. Eli me emme tue sitä, että nostetaan tätä 85, koska se tarkoittaisi käytännössä tällaista väliratkaisua ja se ei käytännössä toimisi. Toinen keskeinen ongelma liittyy näihin slottisarjoihin. Slotithan jaetaan kausittain 30 viikon kesä- ja 20 talvi ja 15 viikon muu kausi ja slotit jaetaan sitten näille viikoille. Lentoyhtiö haluaa lentää syysloka marraskuussa ja loka tai syysloka marraskuu on eri kausi kuin sitten siis syyslokakuu eri kaudella kuin marraskuu ja se aiheuttaa tietenkin sekaannusta, joten meidän pitäisi katsoa, että nämä kaudet olisi selkeämmin määritelty. Meidän kannaltamme tärkeää on, että meillä on monia reittejä, joilla haluaisimme lentää kymmenenä kuukautena vuodessa, eli syyskuusta kesäkuun loppuun, mutta heinä-elokuussa haluaisimme toimia muulla tavalla. Ja Brysselissähän heinä elokuussa monet yritykset ovat kesälaitumilla niin kuin muuallakin, joten olisi järjetöntä pakottaa lentoyhtiöitä lentämään myöskin näinä kuukausina. Joten meidän kannaltamme on tärkeää, että 15 viikon sarja ei anna lentoyhtiöille mahdollisuutta lentää syys-lokakuussa – tiettyä reittiä ja sitten taas heinä-elokuussa jotain muuta reittiä. Joten 10 viikkoa on mielestämme hyvää, 15 ei oikein toimi. Ja se tarkoittaa siis lottien menetystä, sillä syys-lokakuuhan on oikeastaan vain ja ainoastaan yhdeksän viikon mittainen kausi. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Kiitos kovasti. No sitten taas vaihto. Tarvitaan vain pianoja, voitaisiin soittaa kaksikätisesti. Sitten Italian lentoasemien liitosta, herra Assa Aeroportti, anteeksi herra Baronki. Niin, käsittelemme 39, tai jäsenenä on 39 lentoasemaa Italiassa. Kiitokset, että voin osallistua tähän keskusteluun. Ensimmäinen viestini teille on hyvin yksinkertainen. Paketti täytyy pitää kokonaisena, mukaan lukien kaikki asetukset, säännökset, tiedonanto. Tuemme näitä tavoitteita siitä, että modernisoidaan liikennettämme koordinoitun paketin kautta, joka sisältää lainsäädäntötoimenpiteitä. Kuitenkin mitä lisäarvoa kukin tai mitä oma maani odottaa lisäarvoa tästä järjestelmästä? Halutaan tarjota korkealaatuista palvelua asiakkaille. Siinä täytyy silata tietä siihen, että tehokkaampiin niin saadaan luva kasvaa ja maahuolinta voidaan parantaa, kunnes varmistetaan, että minimilaatu äh, standardit äh, täytetään ja saadaan tasapainoisempi lähestymistapa koko järjestelmään. Mutta puhutaan nyt erityisesti näistä lähtö- ja saapumisen joista sloteista. Kaikki olette äh, tutkineet yhtenäinen Euroopan ilmatilapakettia tarkasti ja muistatte hyvin, että paketissa keskityttiin ilmaliikenteen hallintaan. Jotkut teistä te ette välttämättä tiedä, että neljäs pilaripaketissa liittyy maahuolentaan ja siihen rooliin, joka lentoasematoimijalla tässä mielessä on. Tietysti viittaan pääasiassa määritelmään, joka voidaan löytää ainakin kahdesta lainsäädäntöpaketista. Toinen maahuolintaehdotus ja toinen on äh, verkonhaltijan toimenpanosääntö, joka koskee erityisesti lento- asemaoperaattori ja maahuolintaoperaattorina. Miten haluamme artikuloida tämän käsitteen? Slotilla on myös osansa tässä tärkeässä asiassa. Syy, miksi ei ole eh, jälkeä tästä, on historiallinen. Slotteja Sottia on pidetty selvyytenä. On ollut nämä periytyvät eh, oikeudet ja järjestelmä on toiminut aika hyvin, enkä halua aliarvioida sitä merkitä värilykälentoyhtiöllä tässä on, mutta haluan tässä kuitenkin väittää, että lentoasemaoperaattorilla ja maahanlentooperaattorilla pitäisi olla selkeä rooli slottien ekosysteemin mukaan lukien. Ja tämä on tämä toinen viestini löydetään oikea tasapainotila sen välillä, että on ylhäältä alaspäin ja alalta ylöspäin lähestymistapa. Tunnustetaan, että verkonhaltijalla on neuvonantarooli ja se, että paikallisilla tarpeilla on erityisen tärkeä rooli ja mikä on jäsenvaltion tai koordinaatikomitean rooli paikallisella tasolla. Eli viitaten komission ehdotukseen erityisesti on joitakin muutoksia ja parannuksia, joita voidaan tehdä. Esimerkiksi määrittelmä parametreille, jotka pitäisi asettaa paikallisella tasolla. Kategorisointi verkostolentoasemalle olisi myös parannus. Ja oikea komitealle myöskin, joka, jonkun olisi paljon sidosryhmiä, myöskin tämä verkonhaltija ja komissio, mutta vain tarkkailijastatuksella. On myös tärkeää varmistaa, että paikallisia sääntöjä sovelletaan joustavasti. Se pitäisi pitää yllä. Se on operatiivinen väline, joka varmistaa joustavuuden järjestelmään niin kauan kuin se on avointa eikä syrjivää. Operaattorin tarvitsee tätä joustavuutta. Jos slotteja annetaan takaisin liian myöhään, siitä on sitten seurauksia. Ja koskien yliikennettä esimerkiksi. Paikallisille toimijoille pitäisi jättää päätäntävalta eikä koordinoida Brysselistä, oli kyse sitten jäsenvaltiosta tai koordinaatiokomiteasta. Voisin tietysti puhua Milanon tapauksesta. Raportti on ottanut Milanon linan sellaiseksi lentokentäksi, joka on täysin ruuhkautunut. Täytyy pitää mielessä, että asetuksella tästä on päätetty, ja tämä on yksinkertaista syystä aluetta palvellaan ei pelkästään Linaton lentokentän kautta, vaan Malpensa myös siellä ja Bergamon lentokenttä myös. Malpensa erityisesti on ollut hanke, jota te olette sponsoroineet parlamentista ja muut toimielimet. Ja on paljon kapasiteettia, jota voidaan tarjota siellä Malpensasta. On ollut hyvin mielenkiintoinen päätös trustivastaiselta viranomaiselta, joka on mahdollistanut sen, että määritellään, että on tietty substituutio lin, malpentan ja välillä. Useimmat eh, säännöt tietysti poikkeuksena, tai reiteistä tietysti Mylän linati ja reitti, tämä on poikkeuksena, koska se on hyvin tärkeää, koska tässä on oltava palvelu mieluummin kuin lentokentältä eh, lentokentälle palvelu, jossa on intermodaalisia yhteyksiä, mikä on hyvä liittää tähän palveluun, jota lentokentältä voi tarjota, niin siinä saadaan tuloksia aikaan. Mutta haluan provosoida keskustelua nyt lopuksi. Monet maat, e, Euroopassa Italia myös, siellä julkiset varat vähenevät. Italia on kuitenkin myös maa, jossa lentokenttämaksut on jäädytetty yli kymmeneksi vuodeksi. Vain inflaatiotarkistus on ollut osittain. Italia on myös maa, jossa kestää keskimäärin 10 vuotta saada aikaan investointi 50 miljoonan arvosta. Tämä tietysti kaikkien kilpailukyvyn kustannuksella. Tässä on minulle ainakin selvää, että tässä skenaariossa pitää löytää infrastruktuurirahoituksen rahoja ilman, että matkustajaa rasitetaan. Tähän lopetan. Haluan, että parlamentti tutkisi ehdotusta, että tulot jälkimarkkinoilta pitäisi allokoida jossain määrin rahastoon, sillä, että lentokoneinfrastruktuuria voidaan laajentaa, jotta ruuhkautumista voidaan vähentää silloin, kun ruuhkautumista todellakin on. Kuten Heathrown tapauksessa, tämä hyödyntäisi matkustajia, koska lentokonemaksujen osuus vähenisi ja sitten julkisesta ja yksityisestä lähteestä tulisi rahoitusta molemmista. Voisitteko lopettaa sana puheenjohtaja? No, puhuja lopettaakin. Kiitos. I'm going to have great difficulty keeping the members within time, so that's why I'm being... Aikataulun pitämisestä kiinni on, aikataulun pitäminen kiinni on hyvin vaikeaa, joten seksi olen tiukkana. Ukkies, haluatteko esittää kommentteja tässä vaiheessa? Voitte esittää alustavan kommentin Viisi minuuttia on tai sitten kaikki lopussa. Miten haluatte jakaa puheaikanne itse? No minä puhun jo nyt vähän. Tänäinen keskustelu on jo ollut hyvin kiintoisaa. Meillä on vähän aikaa vain kuulla kaikkien tahojen kannat ja tästä syystä olimme järjestäneet aikaisemmin kuulemisen Meissnerin kanssa. Ja siellä mukana oli myöskin puheenjohtaja Simpson. Ja siellä valtaosa näistä sidosryhmistä pystyi puhumaan vähän pidempään. Olen tavannut myöskin varjoesittelijöitä. Olemme vähän katsoneet, mikä on tilanne. Ja nyt voin sitten sanoa, että tästä tunnusteluvaiheesta voidaan tehdä muutamia päätelmiä. Muutamassa asiassa tie on vapaa. Kannat ovat jo lähestyneet sekundäärikaupankäynnin osalta. Se on hyväksytty ja se on kehittynyt kaikkialla Euroopassa. Sitten tarvitaan avoimuutta ja riippumattomuutta koordinointiin. Se on toinen asia, joka on tullut esille tämän iltaisesta keskustelusta, mutta tämä näkemys on lähes kaikille sama. Slottien sekundäärimarkkinat, sillä tavalla parannetaan tehokkuutta, eli se varmasti luo enemmän liikkuvuutta ja siksi olemme pitäneet tätä hyvänä seikkana. Koordinaattorien riippumattomuus. Useinhan on todettu, että he toimivat jonkun alaisuudessa. He ovat esimerkiksi osakkeenomistajien alaisuudessa, mikä haittaa heidän toimintaansa. Eli nämä tehtävät ja organisaatiot pitää selkeästi erottaa toisa, toisistaan. Toisaalla on koordinaattorit ja sitten lentokenttien hallinnoitsijat. Ja tällä tavalla jota järjestelmää voidaan jo parantaa. No sitten muuttavat parantaa kapasiteetin hyödyntämistä lentokentillä. Ja erityisesti puhun nyt siitä, että näitä tätä 80-20 järjestelmästä siirrytään 25-15 järjestelmään ja että näitä viikkomääriä muutetaan esimerkiksi 50 talvella, olemme huomanneet, että tämä on kohdannut hyvin paljon vastarintaa. Tässä on intressejä, jotka ovat historiallisesti syntyneet, ja on mielenkiintoista nyt katsoa, että tällä hetkellä kansalliset lentoyhtiöt, niillä on monopoli omalla alueellaan ja sitten niiden pitää vaihtaa näitä paikkoja muiden kanssa, mutta meillähän on jo vapaat markkinat. Ja nämä tahot eivät ole enää valtionomistamia, vaan yksityisiä. Eli nyt olemme saaneet enemmän kilpailijoita ilmailun alalle. No mielestäni tämäkin nyt tuli esille monissa puheenvuoroissa – Meillä ei ole nyt oikeudellisesti määritelty, mikä on slotti. Kenelle slotti kuuluu? Jollekin maalle, lentokentälle, alueelle, Euroopan unionille. Tästä on nyt epäilyksiä ja ne täytyy nyt kerta kaikkiaan selvittää. Meidän täytyy oikeudellisesti selvittää, millainen on slotti oikeuden tilanne. Ei voi olla niin, että vain todetaan, mikä tämänhetkinen tilanne on. No niin, sitten lopuksi vielä asia, jota pitää käsitellä. On sanottu, että vuonna 2030 lentoliikennettä on kaksi kertaa enemmän. Jos me haluamme tarttua tähän tilaisuuteen, mehän voimme nyt lisätä talouskasvua ja luoda työpaikkoja. Meidän on tarkoituksena luoda yli 60 000 uutta työpaikkaa – ja nyt kun katsotaan näitä talousvaikeuksia, se on ehdottomasti myönteinen seikka. Meidän täytyy löytää tasapaino, mutta meidän täytyy tarttua tähän haasteeseen, koska jos me emme nyt vastaa näihin haasteisiin, niin muut tekevät sen puolestamme. Ja silloin kasvu Euroopasta siirtyy muualle. Eli emme voi sanoa nyt ei tälle haasteelle. Meidän ei pidä unohtaa esimerkiksi, että kaikkialla vaaditaan enemmän ympäristön suojelua. No oikeuskäytäntö alueellisissa tuomioistuimissa, esimerkiksi Frankfurtissa todettiin, että vaikutus on hyvin merkittävä lentokenttiin ja siellä on vähennetty lentojen määrää ja tällä tavalla meidän täytyy nyt uudistaa järjestelmää. No sitten kansalliset järjestelmät ja sitten osa säännöistä on vapaita markkinoita, ajatellen ristiriitainen. No, ilmailusäännöstö Italiassa määrittelee niin sanotun insistenssioikeuden, eli esimerkiksi silloin kun oli jo käyttöoikeus, silloin tätä käyttöoikeutta voi lykätä tulevaisuuteen. Ja eurooppalaiset tuomioistuimet ovat nyt kyseenalaistaneet tämän säännön. Jos me emme nyt toimi, niin sitten tulee esimerkiksi muita toimielimiä, jotka ovat pyytäneet tiettyjä uhrauksia myöskin komissiolta. Meillä on nyt liikaa delegoituja säädöksiä liitettynä tähän komission ehdotukseen. Eli meidän täytyy luopua näistä delegoista säädöksistä ja sillä tavalla voitaisiin osittain päästä tähän tasapainoon. Kiitoksia kolme kysyjää. Anteeksi viisi. Fostermaster Lichtenberger. Herra Kok vielä. Minuutti kukin. Ihan vakavasti nyt minuutti kullekin. Herra Fedanza. Grazie presidente, mi Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt siis kommentoi tätä keskustelua, koska voimme tehdä sen myöhemmin. Eli esitän nyt vain kysymyksiä. Ensinnäkin nämä slotit. Puhuisin nyt erityisesti Kannille. Me nyt ymmärsimme tästä alustuksesta, millaisia toiminnallisia ongelmia toimijoilla on, kun ajatellaan näitä uusia slotin myöntösääntöjä. Ehkä voisitte korostaa myöskin niitä uusia ongelmia liittyen yhtiöihin, jotka haluavat tietyn slotin ja haluavat luoda itselleen tiettyä historiaa ja historiallista läsnäoloa jollain lentokentällä. Eli ehkä tämä on vielä yksi ylimääräinen ongelma uusille toimijoille. Sitten Foxille toinen kysymys. Sanktiot ja slottien varausmaksut. Emme nyt halua monimutkaista elämää näiden varausmaksujen osalta ja meidän pitäisi keskittyä ehkä enemmän sanktioihin. Eli yksi hypoteesi voisi olla se, että sovelletaan näitä sanktioita, jotka määritellään jäsenvaltioissa – ja jo, joilla tähdätään siihen, että parannetaan infrastruktuurita lentokentillä. Niin olen jo ihan lopussa. Mielestäni oli mielenkiintoista se, mitä Baronchi sanoi, puhui tästä sekundäärikaupankäynnistä. Kyse ei ole pelkästään slottien äh, sekundäärimarkkinoista, niin kuin rahoitusmarkkinoilla, mutta se ei ole kuitenkaan vastaus kapasiteetin lisäämiseen, vaan siihen tarvitaan uutta infrastruktuuria, ja tästä mielestäni pitäisi vielä keskustella. Mr. Sassoli, one Nyt tarvitsen apua täältä? herra Sassoli, minuutti. Um, c'è un programmi. Meillä on ohjelma, jonka nimi on Radar 24. Ja suorassa lähetyksessä näkyy kaiken lentoliikenteen juuri tällä hetkellä kaikkialla maailmassa. Ensimmäinen kerta, kun avaatte sen, se maksaa euron, ja se tulee ahdistuneeksi, koska Euroopassa on aivan mieletöntä lentoliikennettä. Jos tämä on pahempi vielä 10 tai 20 vuoden kuluttua, niin meidän täytyy nyt jo tänään ruveta miettimään vastauksia. Tämä paketti, tämä nyt on siis minun ryhmäni kanta, sosialistien demokraattien kanta, eli parlamentin on pystyttävä ehdottamaan tämä, koska se on aivan välttämätöntä, kun ajatellaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Sekundaarimarkkinoilla on ongelmia, no koordinaattoreilla on ongelmia, ne tiedämme senkin, ja pyytäisimme, että esittelijä etenee kysymyksessä. Meillä on tarpeet, niin olen ihan jo päättämässä, ei tarvitse hakata nuijaa pöytään. Eli me tarvitsemme eurooppalaisia sääntöjä, joita jota sovelletaan myöskin muihin, eli muihin, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta, koska lentoliikenne erityisesti, se keskittyy Eurooppaan, ja myöskin muiden täytyy toimia niin, että he muuttavat käytöstä täyttäytymistään. Ainoastaan sillä tavalla meillä on sitten globaalit standardit, ja Euroopasta on jotain hyötyä. Kiitos. Rova Meisner. Kiitoksia. Yritetäänpä saada tähän pohjoisempi ulottuvuus. Niin kyse on tehokkuudesta, mutta myöskin siitä, että me emme halua kiusata lentokenttiä emmekä myöskään lentoyhtiöitä. Me etsimme ratkaisumalleja, niin 10 vai 15 viikkoa? No 10 viikkoa linkitettynä 80-20 järjestelmän. olisi mahdollista, sillä muut laskentamallit eivät oikein ole kannattavia. Rova Foster, minuutti. Thank you, Chairman. I won't be as short as that. Kiitoksia. En ihan näin lyhyesti pysty. Yksi panelisti esitti avainasian, täytyy rakentaa lisää kiitoteita, ja se on tietysti yhtä populistisia kuin kun puhuttiin lintuinfluenssasta, eli realiteetti on se, että täytyy tehdä se, mitä täytyy tehdä komission ehdotuksesta. 85 kautta 15 olen täysin samaa mieltä panelistin jäsenien kanssa. Minussa ei tässä ole mitään eh, järkeä tätä peulakohdalla, se vähän kapasiteettia, niin vähän. Sitten jälkimarkkinat sloteille tietysti tuemme, jos meillä ei ole mitään vastalausta, jos näin halutaan. 99 prosenttia sloteista on vapaasti kaupassa, joten siinä on vain prosentin rahoitusvaikutus. Sarjojen pituus en nyt käsitellä sitä, mutta koordinaattorit ovat tässä vain asemassa. Koordinaattorit tekisivät sen työn, mikä heidän pitää tehdä. Meillä ei ole ollenkaan ongelmia kaikilla lentokentillä, mutta on joitakin lentokenttiä, joissa on joitakin ongelmia. Ja mielestäni siihen täytyy puuttua. Väärinkäytöksistä on kuultu slottien osalta joskus. Mielestäni sitä ei laajassa mitassa ole. Jotain voi olla. Ja tässä koordinaattorin rooli tulee kuvan mukaan. Ja näihin asioihin täytyy puuttua ja pääsemme eteenpäin. Kiitos. Thank you. Puhun italiaa, koska ehkä sitten saan minuutin lisäaikaa. No ainahan sen niin on. Te, te saatte puhua kaksi-kolme minuuttia aina. No ei. Jatkan kuitenkin saksaksi. Niin minusta tässä on nyt yksi kysymys, ja Ujias tästä jo puhui. Eli kenelle nämä slotit kuuluvat? kenellä on mahdollisuus epäselvissä tapauksissa avata jonkinlainen pörssi ja sitten käydä niillä kauppaa. Tämä on nyt ratkaiseva kysymys. No tietysti, ja tämä on sitten kysymykseni myöskin viimeisille puhujille. Eli jos tällaista kaupankäyntiä olisi, olisiko se jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan, kyllä vai ei? Ja jos se olisi, niin kuka sitten on se taho, joka voi sanoa, tai jolla on mahdollista käydä tällaista kauppaa. Mistä se tulee? Meillähän oli kuuleminen ja täällä oli italialainen asiantuntija, joka käsitteli tätä kysymystä intensiivisesti ja haluaisin vain huomata, että rahoitusmarkkinoilla käsitellään asioita, joita ei omisteta, joita ei voi omistaa. Eli se ei voi olla mikään este, mutta oikeudellisesti katsottuna, kuka olisi se, joka voisi käydä näillä kauppaa? Thankfully Mr. Cock has up his... Kiitoksia sitten herra Kokko on lopunut puheenjohtajasta, ennen herra Gross voi puhua 30 sekuntia. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys. Ja lentoyhtiöltä kysyisin, niin Heathrowlta haluaisin slotin ja menettäisin slottini, jotta jos en lennäkään jotain, esimerkiksi Münchenin lentoa, mutta tekisinkin niin, että lennän oikeastaan puolityhjällä koneella, jotta voin säilyttää slottin, niin meneekö se näin? Kiitos, Ragos. Hyvin käytetty 30 sekuntia mielestäni. No sitten järjestyksessä, kuka haluaa sanoa muutaman minuutin ajan kullekin. Herra Smith, jos on sanottava. Ei. Kiitos kovasti. Herra Fox, Missä olette nyt? Okay eksyin jo tässä no, vastatakseni herra Fidansen kysymykseen. Mielestäni on ero seurauksen ja slottireservaatiojärjestelmän kanssa. Muutamilla mailla on tehokas seurantajärjestelmä. UK Espanja tulee mieleen huolimatta poikkeuksista asetuksessa. Ja itse asiassa suurin hyöty oikeastaan kaksi eri asiaa. Slottivarausjärjestelmä ei mennä sanktiona, se on meillä kannuste lentoyhtiöille palauttaa slotit aiemmin tähän puuliin ennen tätä määräaikaa siis, joka määräaika on siis IATAan maailmallisissa ohjeessa, joten slotit voidaan jakaa uudelleen tehokkaasti muille lentoyhtiöille. Kaikki lentoyhtiöt haluavat tiettyä näkyvyyttä suunnitteluunsa, jos he haluavat käyttää slotit tehokkaasti, heidän täytyy saada ne puuliin hyvin ajoin. Jos kaudella hyvin myöhään ne palautetaan, niin sitten on hyvin, tai pitää olla hyvin onnekas, jos joku muu lentoyhtiö siihen tarttuu enää. Eli haluan sanoa, että tässä tämä ei ole tapa lentokentälle tehdä rahaa, se on ihan tuloneutraali. Tämä raha siis alkoitaisiin uudelleen lentoyhtiöille seuraavalle kaudelle ja yksinkertaista käyttämään järjestelmällä, siis charting järjestelmä, se oli siis prosenttiosuus lentokenttämaksuista, eli ihan tuloneutraali lentokentille käyttäen olemassa olevaa järjestelmää, joka on tämä lentokenttämaksumekanismi, eli tämän verran tässä aikapulassa. Kiitoksia, sitten Rekkahan kaksi minuuttia. Apologize to my colleagues. Um, niin pyydän anteeksi. Niin edustan täällä myöskin jakaa ja teaa jata. niin yritän siis toimia mahdollisimman avoimesti. Niin, kollega Fidanza, mitä tulee uusiin tulokkaisiin, kaikki riippuu siitä, miten tämä asia määritellään. Me sanoisimme, että jos katsotte näitä ö, täynnä olevia kenttiä ja katsotte rahtikuljetusmarkkinoita, halpalentoyhtiöitä ja muita, niin tiedätte, että kyllä kapasiteettia ja slotteja on löytynyt, vaikka ne ovat olleet kiven takana. Ja nykyinen määritelmä ei estä markkinoille pääsyä ainakaan useimmissa tapauksissa. Me tiedämme, että joillekin alueille on vaikea päästä, joillekin kentille on vaikea päästä, mutta tuskinpa markkinat ovat kärsineet nykyisestä järjestelmästä. Sitten kollegaassa Soli, niin muidenkin on muututtava mutta sanoisin, että kyse on maailman ja laajuisesta järjestelmästä. Se on toiminut kymmenen vuosien ajan aika hyvinkin. Se on laajalti hyväksytty, joten meidän täytyy olla hyvinkin tarkkana, mikäli Euroopalla haluaa lähteä kehittämään jotain alueellista ja toivoo vain, että muu maailma seuraa perässä. En usko, että näin kävisi. Joten varovainen pitää olla. Kollega Gros, niin lennettäisinkö tyhjällä koneella? No, todennäköisesti. Mutta en voi tässä nyt puhua lentoyhtiöiden puolesta, mutta mitä tulee tähän slottiehdotukseen liittyen, niin kyllä meidän pitää olla tarkkana, jos olemme ehdotta, hyväksymässä jotain sellaista, jossa ö, rohkaistaisiin lentämään tyhjillä koneilla. Sen enempää en voi tähän kysymykseen vastata. Matthews, two minutes. Kiitoksia, herra Matthews, kaksi minuuttia. Um, just... Kiitoksia. Vahvistaisin vain, että slottisääntely on ollut hyvä lentoyhtiöille, jotka haluavat kasvaa Euroopassa. Me olemme tästä hyötyneet. Ja niin kuin kaikki asiat, jotka ovat olleet jo olemassa jonkin aikaa, niitä täytyy vähän uudistaa ja tarkastaa. Eli me tuemme sitä, että katsotaan nyt, millä tavalla asetusta pitäisi muuttaa ja vahvistaa ja sopeuttaa sitä nyt 2000-luvulle. EasyJet on pystynyt kasvamaan vanhojen sääntöjen mukaisesti, mutta bisnesmallit muuttuvat, ja jotta voisimme edelleen kasvaa, niin me tarvitsemme ajanmukaista sääntelyä. Meillä on paljon menetettävää, jos näitä kynnyksiä lisätään asetuksessa. Silloinhan on helpompi uusille yrityksille tulla mukaan kilpailemaan, mikäli nämä kynnysarvot ovat alempana. Mutta me olemme kuitenkin valmiita ottamaan tämän riskin kilpailun nimissä. Kiitos. Mr. Baroni. Bar- Sitten herra Baronici. Käy se lyhyemmästäkin vastatakseni vain Rova Lichtenbergerille kysymykseen. Haluan muistuttaa, että johtavassa roolissanne, jota olette ITSssä, yksi ehdotus, jonka puolesta äänestitte, oli varmistaa, että osa tuloista tästä päästökauppajärjestelmästä voitaisiin pyhittää infrastruktuurin kehittämiseen. Miksi samaa ei voisi tehdä tälle slottien, slottien markkinoille? Kiitos kovasti. Yksi asia tuli selvälle. Ei saatu vastausta siihen, kuka slotit omistaa. Tai kymmenen viikkoa viiden viikon sijaan. Siis kuka omistaa slotit? No kaikki varmaan kieltävät sen, että omistaisivat. No varmaan viisi eri näkökulmasta tulisi, jos mennään läpi. Lyhyesti 30 sekuntia, kuka omistaa slotit? Entä sitten 10 viikkoa 15 sijaan? Kysymys Eisnerilta. No sitä ei ole määritelty, mutta ei sitä tarvitsekaan määritellä. Slotien käytöstä tulot tulevat näistä slotien käytöstä ja myynnistä, joten ei sitä tarvitse juridisesti sen kymmenin määritellä, että lentoyhtiöt omistaisivat ne. Niin kymmenen viikkoa 15 sijaan, no voitaisiinhan sitäkin harkita ratkaisuna, mutta en panostaisi siihen liikaa useimmat sarjat ovat koko kauden mittaisia, joten meidän tulisi katsoa näitä lyhyempiä sarjoja. Joten eikö kymmenen viikkoa kesän osa toimisi paremmin kuin 15? Herra Baldwin, haluatteko lyhyesti, missä Matti olet? Slots. I think it's absolutely the right... Niin halusin vastata tähän kysymykseen, kuka omistaa slotit, ja olen Smithin kanssa täysin samaa mieltä taloudellisesti. Mutta poliittisesti vastaus on se, että te lainsäätäjät omistatte nämä slotit. Te teette nämä säännöt, joiden mukaan slotteja myönnetään Euroopassa, ja se on aika melkoinen valta, ja toivottavasti käytätte sitä oikein. Eli lentoyhtiöt ovat velkaa tälle parlamentille aika paljon rahaa. Tätäkö se tarkoittaa? No, kiitoksia ensimmäisen jäsenille. Nyt sitten suuri vaihto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 on, on joitakin osia tässä mietinnössä ja ehdotuksessa, jotka ovat <coughs> työllisyysvaliokunnan vastuulla. Sosiaaliset ehdot, työehdot, se on työllisyysvaliokunnan vastuulla suuri osa siitä. Joten ensin Dimitri de Bournonville. Pääsee taas käyttämään tätä yhtä ja ainoa sylimikroa. Ollaanko valmiina? Ollaanko valmiita? No, herra de viisi minuuttia. Very much, Mr. Chairman. Uh, I will skip. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jätän nämä valmistelemani päätelmät väliin. Uskon, että te tiedätte, mitä niissä sanotaan. Mutta katsotaanpa tätä kysymystä, joka minulle esiteltiin tätä alustusta valmistellaissani parantaako komission ehdotus tehokkuutta ja turvallisuutta Euroopan unionin lentokentillä. Sanoisin, että kyllä. Minulla olisi teknisluonteisia huomioita. Olen juristi. En puhu täällä tietyn teollisuuden alan tai lentoyhtiöiden tai maahuolinta yksiköiden puolesta. Mutta olette varmaankin panneet merkille, että pienillä EUn kentillä maahuolinta on sääntelemätöntä. Lentokentät, joiden kautta matkustaa alle 2 miljoonaa matkustajaa ja rahtia alle 50 000 tonnia voivat käyttää itsehuolta, oma huolintajärjestelmää. Mutta se ei tarkoita sitä, että näitä lentokenttiä ei olisi laisinkaan säännelty maahuolinnan soveltamisen osalta, mutta näiden osalta sovelletaan sopimuksessa mainitut peruskilpailumääräykset. Mitä tulee hyväksyntämenettelyyn ja rahalliset kriteerit ovat samanlaiset kuin ne, joita Äh, asetetaan lentoyhtiöille silloin, kun he hakevat näitä toimilupia. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöillä ja myöskin muillakin tahoilla saattaa olla ongelmia, jotka liittyvät juuri tähän rahalliseen puoleen. Tiedän toki, että tämä viiden vuoden rajaus saattaa näyttää yllättävältä, mutta tällaista rajoitusta ei ole ollut ilmailuyhtiöiden osalta olemassa. Ja ehkäpä mietitte sitä, että miksi tämä rajaus otetaan käyttöön. No, kansalliset viranomaiset valvovat maahuolinta yritysten toimintaa. Ja olette varmaankin huomanneet, että että markkinoille pääsyn mahdollisuudet ovat kaikkea muuta kuin johdonmukaiset ja yhteneväiset. Vain osaan sovelletaan kilpailutusmääräyksiä, muihin taas ei laisinkaan. Ja mitä tulee kilpailutukseen, niin tiettyjä kriteereitä käytetään laitteistoon ja henkilöstöön liittyen. Ja se saattaa aiheuttaa ongelmia uusien tulokkaiden osalta, jotka ehkä luulevat, että he voivat käyttää olemassa olevia laitteita. Ja lopuksi todettakoon, että muutoksenhakujärjestelmää voitaisiin tehostaa silloin, kun puhutaan tästä kilpailutusjärjestelmästä. Näin voitaisiin välttää välttyä juridisilta ongelmilta, joihin uudet tulokkaat voivat kohdata. Ehkä muistatte Brysselin kentän esimerkin. Paraikaakin on asiaan liittyvä riita käynnissä ja asioita ei voida sen osalta käsitellä tulevien parin kolmen vuoden aikana, koska tämä prosessi on vielä kesken. Komission ehdotus saattaa aiheuttaa sen, että kilpailua ei pääse kunnolla kehittymään. Ja näin yritykset eivät voisi äh, kilpailla keskenään nykyisellä tavalla. Ja komission ehdotus saattaa johtaa siihen, että lentoyhtiöt olisivat surmassa määrin edes vastuussa matkustajien suuntaan. Ja maahuolinta yhtiöllä pitäisi olla oma vastuunsa ja olla varautuneita siihen, että lentoyhtiöt voivat haastaa heidät oikeuteen, joten pitäisi päästä yhteisymmärrykseen siitä, kenellä vastuu on missäkin tilanteessa. Ja mitä tulee turvallisuusaspektiin, niin pitäisi katsoa nykyisellään voimassa olevia määräyksiä erityisesti säänneltyjen alan suhteen. Ja lopuksi vielä suosituksiin. jäsenvaltion äh, työlainsäädäntö ja monopoloihin puuttumisoikeutta voitaisiin kyseenalaista ainakin kun katsotaan nykyistä ehdotusta ja mitä tulee lentokenttien määritelmään – tässä pitäisi estää tällainen äh, ristiin tukeminen, koska sen kautta kilpailu saattaisi vääristyä. Eli me tarvitsisimme hiukan tarkemman määritelmän ja toimintamallin nykyiseen verrattuna. Kiitoksia. Anna Kolmas from this. Sitten Anna Kolmas Puolan siviiliilmailuvirastosta viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kutsusta valiokunnan kokoukseen. Puhun puolaksi. Haluaisin esitellä teille meidän näkemyksemme tähän asetuspakettiin näkökulma sellaisen viranomaisen näkökulmasta, joka tulevaisuudessa näitä ehdotuksia soveltaa. Tietysti perustuen myös maan sisäiseen lailliseen järjestelmään, joka tietysti sitoo kutakin jäsenvaltiota. Komission tavoite tässä ehdotuksessa, myöskin tässä ehdotuksessa, koska se tietysti tavoite koskee koko lentokenttäpakettia, niin sehän on se, että paremmin käytetään ilmatilaa Euroopassa näin tietysti laajasti määriteltynä, ottaen huomioon se, että laadun parantaminen maahuolintopalveluissa parantaa ja vaikuttaa myös eh, tämän ilmatilan käyttämiseen ja sen tehokkuuteen tulee kaksi, muutama uutta mekanismia, muutama uusi säännös. Ne ovat hyvin määriteltyjä, mutta muutaman haluan, asian haluaisin mainita. Kaikille toimijoille, jotka taloudellista toimintaa harjoittavat maahanmuuttopalveluissa, tässä verifioidaan toimijoiden, toimijat, jotka haluavat toimia alalla – tiettyjen näkökohtien osalta, mitkä ovat äh, taloudelliset edellytykset. Ja näyttää siltä, että kun halutaan harmonisoida tällaisia lupia, niin nämä ehdot olisi hyvä, jos ne olisivat tarkemmin määriteltyjä, kun otetaan huomioon, että tässä mennään aika pitkälle. Ja tässä on paljon äh, liikkumavaraa tulkinnoissa. Myöskin se, että mikä sitten että niin harvoilla jäsenvaltioilla on luvat tällä hetkellä maahuolintapalveluissa käytössä. Mikä tarkoit, mitä tulee sitten lupien vastavuoroiseen hyväksymiseen, niin universaalijärjestelmä näyttäisi olevan ja hyvin hyödyllinen toimija, jotka haluavat toimia useissa jäsenvaltioissa se, että on tarkistettu yhdessä jäsenvaltiossa verifioitu, niin se voi johtaa siihen, että voi tehdä, harjoittaa toimintaa toisessakin. Mutta tässäkin pitäisi olla vähän tiukemmat määrittelyt. Sitten alihankinta-asia. Tämä kysymys äh, siis otettiin esille ehdotuksessa, se säädellään siinä, se on oikein hyvä, koska Puolassa meillä oli epäilyksiä tästä osasta. Tuodaan yleinen periaate yhdestä toiminnan tasosta ja jos tässä puhutaan sitten toimijoista, jotka tätä toimintaa suorittavat, niiden täytyy täyttää vaatimukset, kuten myöskin alihankkijan, kuten tämän pääurakoitsijan tai päätoimijan. Sitten kiistanalainen asia. Tämä vaatii paljon keskustelua eri toimijoiden, eri osallistujien, koko pelin osallistujien kesken tässä mahdollintapalvelun markkinoilla – ja vaikuttaa varmasti myös virastojen toimintaan, riskienhallintaan, kilpailukykyyn. Mitä tulee jäsenvaltioiden kilpailukykyyn näissä eri kysymysten sääntelyissä? Kuten tiedetään, niin jäsenvaltiot tämän yrityksen perusteella saavat mahdollisuuden säädellä ja säännellä lisäasioita, kuten palveluiden hintataso, monopolien tapauksessa tietyillä lentokentillä. Sitten keskusinfrastruktuurilista ja sitten maksut niiden käyttämisestä. Nämä ovat lisäsääntelyitä ja myöskin hallinnollisia rasitteita sekä lentokenttäviranomaisille että muille toimijoille. Kysymys, että pitäisikö nämä kysymykset ehkä kuitenkin jättää markkinoiden säänneltäviksi ja markkinakysymyksiksi, jos puhutaan toimijoiden ja käyttäjien välillä toimijoiden, jotka tarjoavat huolentapalveluita. Komissio on puhunut, että täytyy saada uusia toimijoita. Kuitenkin kun työryhmässä tehtiin ehdotusta, niin alkuperäinen ehdotus pidettiin yllä. Mielestäni se on parempi ehdotus minimistandardit eh, maahuolintapalvelujen tarjoajien palveluiden laadulle oikein hyvä, että jotain sellaista on mainittuna tässä, että minimistandardit, niiden, että ne otetaan käyttöön. Huolena siinä on kuitenkin, että ne asettaisiin sisäisesti näissä or- organisaatioissa, eli koko Euroopan laajuinen harmonisaatio jäsenvaltioiden välillä ei ehkä mene niin pitkälle kuin ehkä olisimme ajatelleet. No johtopäätöksenä yhteenvetona komission asettamat tavoitteet ovat oikein selkeät ja perustellut. Tässä kuulimme esityksen siitä, että miten lentoliikenne kasvaa ja siihen on siis tarve tälle paketille. Täytyisi kuitenkin tatkia näitä välineitä, joiden pitäisi meitä auttaa tavoitteen saavuttamisessa joten pitäisi mieluummin perustua markkinasääntelyn purkamiseen ja hallintorasitteen purkamiseen näille markkinatoimijoille. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitos huomiosta. Thank you very much. Kiitos. Seuraavas herra Carlos Novas Casillas, anteeksi Garcia, joka on lentokenttäpalveluliitosta. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much for your invitation. Kiitoksia tästä kutsusta. Edustan suurinta maahuolinta-alan järjestöä ja siellä on riippumattomia maahuolintayrityksiä, koska ne eivät ole lentokenttien tai lentoyhtiöiden alaisia. Me haluamme varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet kaikille ja riippumattomat maahuolijat ovat vaikuttaneet direktiivin menestykseen – Komission mukaan hinnat ovat laskeneet ja laatu parantunut. Joitain muutoksia tähän ehdotukseen pitää tehdä. Ensinnäkin lentokenttäpaketti. Emme ole samaa mieltä siitä, että maahuolinta säädellään samassa paketissa. Nämä ovat kaksi eri asiaa, ja mielestäni asetuksen tasapainoon pitäisi päästä riippumatta siitä, miten muille paketin osille käy. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä tunnu olevan. Komission mukaan tähän liittyvät kustannukset ovat 5-12 prosenttia toimintakustannuksista, ja meidän täytyy korostaa, että maahuolintapalvelut, jotka ovat tämän sääntelyn tärkein kohde, ovat noin 3-6 prosenttia. Eli lentolippujen hinnat eivät muuttuisi, ja hinnat voivat nousta, koska tulee uusia vaatimuksia liittyen koulutukseen, laatuun ja henkilöstön siirtoihin. Komission mukaan 70 prosenttia viivästyksistä johtuu ongelmista maahuolinnassa, mutta se ei kuitenkaan tarkoita valtavia viiveitä. Tilastojen mukaan maahuolinta vastaa 5 prosentista näistä viiveistä. No sitten itsehuolinta. Me haluamme pitää tämänhetkisen rajoittavan määritelmän, Muussa tapauksessa markkinat ovat liian pieniä. Lähes kaikki lentoyhtiöt kuuluvat johonkin allianssiin tällä hetkellä, ja me ehdotamme rajoitettuja itse huolintasääntöjä. Ehdotus ei ole realistinen, koska lentokentillä on tilanpuutetta, ja sääntö on hyödytön, kuten komissiokin myöntää vaikutusten arvioinnissa. Tämän vaikutus olisi kaiken kaikkiaankin pieni, eli sääntö ei ole ymmärrettävä ja se johtaa vain epävarmuuteen markkinoilla. Me myöskin haluaisimme, että markkinoille pääsy lisenssin avulla kiellettäisiin, niin kuin komissio aikoo tehdäkin. Sitten lentokentien koordinointirooli. Meillä on yksinkertainen lähestymistapa. Me ymmärrämme nämä tavoitteet, joihin komissio pyrkii, mutta katsomme, että täytyy kuitenkin tehdä ero tilanteessa, jossa lentokenttä on myöskin huolia. Me emme halua silloin, että kilpailija sääntelee asioita, eli riippumattoman tahon pitäisi hoitaa nämä asiat, koska muuten yhtäläiset kilpailumahdollisuudet vaarantuisivat. Me emme halua, että kilpailijamme voivat sakottaa meitä joka viikko. Sitten oikeudellinen eriyttäminen. Se liittyy myöskin yhtäläisiin kilpailumahdollisuuksiin ja tuemme komission ehdotuksia. Mutta vaikuttaa siltä, että neuvosto vastustaa tätä ehdotusta ja meistä ratkaiseva on todellinen valvonta. Ja avoimuuden tavoitteeseen voitaisiin päästä myöskin valvomalla tilien erottamista ja ottamalla käyttöön uusi erilainen järjestelmä, koska tämänhetkinen on epäonnistunut. Kollegamme puhui juuri siitä, että ja ö, lentokenttien ei tarvitse tehdä tarjouskilpailuja. Ja tämähän on selvää syrjintää. Tämä on rakenteellista syrjintää, johon komissio ei ole puuttunut. Sitten maahuolijoiden lukumäärä. Komission kynnys ei ole perusteltu. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että jos lentokentällä on yli 10 miljoonaa matkustajaa, no sitten täytyy katsoa erikseen lentokenttä, jolla on 50 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Sitten henkilöstön liikkuvuus. Se on yksi vaihtoehto, mutta siihen liittyy kaksi tärkeää ehtoa. Sen pitää soveltua kaikkiin toimijoihin, ei pelkästään riippumattomiin. Ja siinä pitäisi olla mukana kaikki työntekijöiden oikeudet, jotta voidaan varmistaa työntekijöiden oikeus järjestäytyä. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on puhunut yhtäläisistä oikeuksista, ja silloin riippumattomat yrittäjät ostaisivat lippuja henkilöstölleen, ja nämä yritykset voisivat tarjota heille ilmaisia lippuja. Tämä vaihtojärjestelmä lisäisi kustannuksia tulevaisuudessa – ja sitten tuemme komissiota siinä, että lentoyhtiöiden edustajia ei saa olla mukana valintalautakunnissa silloin, kun valitaan esimerkiksi maahuolinta yrityksiä. Ja kiitämme siitä, että komissio on selkeyttänyt näitä tarjouskilpailusääntöjä. Kiitos. Mr. Herra Zasadella on mahdollisuus viiden minuutin kannanottoon. Olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää kovasti asiantuntijoita mielenkiintoisista mielipiteistä. Erityisen tärkeää on se, että kuullaan ääni kaikilta, joilla intressi asiassa on. Lentoasemat, riippumattomat maahuolentopalvelujen antamat ammattiliitot, niin kutsutut integraattorit tai jäsenvaltiot, kaikilla on, kaikki ovat sidosryhmiä, kaikilla on eri intressit ja eri näkökulmat tästä asiakirjasta. Se, miten katsotaan tietysti intressihaltijasta riippuu, sen tärkeämpi, vaikeampi onkin sitten esittelijän asema, jonka pitäisi ottaa kaikki kannat huomioon. On myös eri toimialat, on lentoyhtiöt, sitten, että onko maapalvelu, maahuolentopalvelujen tarjoaja riippumaton vai liittyykö se lentoasemaan. Yli 100 000 työntekijää on tässä työllistetty, niin joten suuri vaikutus asialla on. Komission tai arvostan komission panosta tämän asiakirjan valmistelussa. Erityisen tärkeää oli tämä yleisasenne, jota kuvataan kahdella sanalla sääntelyn purku, liberalisointi. Lähestymistapa näihin kahteen hyvin tärkeään käsitteeseen määrää tämän sektorin kehityksen Euroopassa. Kuitenkin tulee sille kysymys, että heijastuuko se asianmukaisella tavalla tässä parlamentin asiakirjassa. Sääntelyn purku. Siinähän pyritään toimintatapojen proseduurien yksinkertaistamiseen kuitenkin se, miten nämä firmat valitaan, jotka huolintapalveluja tarjoavat, niin se, että siinä on tämä käyttäjien komitea mukana, onko se selkeä ja avoin järjestelmä? Liberalisoinnin pitäisi antaa sitten mahdollisuus eri toimijoille, mahdollisuus siihen, että voidaan vapaasti valita parhaat palvelujen tarjoajat tai että heidän palveluistaan luovutaan, jos ei täytetä sitten näitä kriteereitä. Tässä valitettavasti minulla on siinäkin aika paljon epäryksiä mutta sääntelyn pur, siis sääntelyn purkautuva järjestelmä, liberaalijärjestelmä, onko se mahdollinen? Kuvitellaanpa, että komission ehdotus, joka edellyttää vapaa, vapaat huolintapalvelut ilman mitään rajoituksia, ei rajoituksia maahuolintapalvelujen tarjoaville firmoille ja niiden lukumäärälle vahvistusjärjestelmä, joka perustuu turvallisuusstandardeihin, joka tehdään Euroopan tasolla. Selkeät, ei-syrjivät periaatteet, miten maksetaan siitä, että päästään käyttämään keskusinfrastruktuuria. Valinnanvapaus firmoille, tai, fir, tai valitaan vapaasti firmat, jotka maahyöntäpalveluja tarjoavat. Järjestelmä, josta lentoaseman hallinnoija on vastuussa ja sitä koordinoidaan maahanmuuttopalveluja tarvitsevien firmojen kanssa. Erityisesti tur- turvallisuus ja standardin osalta. Onko tällainen järjestelmä utopia? Vastaus on ei. Näin toimii suurin osa ilmailumarkkinoista maailmalla, esimerkiksi Japani. Minä haluan Japanin valtuuskunnan varapuheenjohtajan asia on lähellä sydäntäni. Mitä pitäisi tehdä? Täytyy lähettää teksti takaisin komissioon, niin kuin suurin osa varjoesittelystäkin haluaa, vai ehkä yhdessä myöskin parantaa sen sisältöä niin, että se paremmin täyttäisi odotuksemme. Olen tämän ponnistuksen puolella, erityisesti koska asakirjassa on paljon hyviä ratkaisuja, kuten muun muassa minimistandardit laadulle, yhteinen vahvistaminen Euroopan tasolla ja sitten myöskin toimet, jotka koskevat työntekijöiden koulutusta. Liberalisointi, jota komissio johdetaan, on askel hyvään suuntaan, mutta jotta se parantaisi annettuja palveluja niin, että matkustajatkin sen kokevat, niin siihen tämän askeleen pitäisi olla vieläkin kunnianhimoisempi. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra Sassada. Siis muistutan, että kysyjiä, että pitäisi tehdä kysymys minuutti kullekin. Ensin herra Maan työllisyysvaliokunnasta. Eh, herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hienoa, että työllisyys ja liikennevaliokunta ovat jakaneet nämä kompetenssit, mutta kyllähän me yhteisen raportin kuitenkin laadimme. Kollega Garcia, niin tarkoituksena oli sanoa, että asetus on liian tiukkaa eurooppalaista sääntelyä. Olisiko toissijaisuusperiaatteen soveltaminen mahdollista ja voitaisiinko huomioida eri lentokenttien tarpeet? Eli sanottaisin, että tämä on direktiivi ja se riittää. Voisiko se olla teille edustajana toimiva ratkaisumalli? Ja sitten toinen asia. Komissiohan ehdotti, että koulutukseen riittäisi kaksi päivää, mutta oma kokemukseni on osoittanut aivan jotain muuta. Jos halutaan oppia kunnolla, niin se edellyttää vähän pidempää koulutusjaksoa kuin kahta päivää. Ja sitten tämä henkilöiden määrä, sitä kasvatettaisiin, tai yritysten määrä kasvatettaisiin kolmeen. Se saattaa olla aika hankala tehtävä, mutta mitä itse olette tästä mieltä? One minute each, people. Kiitoksia. Minuutti kukin. Liikenne ihmiset, herra Fleckenstein. Puheenjohtajat, hyvät kollegat, pahoittelen, että asiantuntijana ei ole ammattiyhdistysten edustajaa, koska tällä alalla tämähän koskee työntekijöitä, niin kuin aiemmat kokemukset ovat osoittaneet. Toiseksi minusta on hyvin valitettavaa, toisin kuin herra Mann, että kun että tämä Empl- ja liikennevaliokunta jako on tehty. Koska miten tämä voitaisiin nähdä positiivisesti? Ainut positiivinen on tämä laatu, se liittyy koulutukseen, jatkokoulutukseen ja siinä mielessä se ei ole meidän kompetenssia enää liikennevaliokuntana. Mitä uskon, että lisää palvelujen tarjoajat tai tämä sidoksen purkaminen, mitä mistä tässä puhuttiin, auttaako se meitä eteenpäin positiivisesti kilpailun kannalta, onko sillä positiivisia vaikutuksia Tämän kuulemistilaisuuden jälkeen en voi sitä vielä nähdä. Sitä täytyy vielä miettiä. Tästähän olemme olleet kriittisiä. Yksi kohta kuitenkin pitäisi ottaa keskustelun mukaan ja se huomioida vain, kun todellakin, jos tästä on apua asiakkaan, niin silloin tästä voidaan puhua. Ja jos ei työntekijän oikeuksia edelleen polje, mutta jos tämä on vain ideologiaa, niin siitä ideologiasta emme lähde tähän sääntelyn purkamiseen enää mukaan. Herra Klins. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen kollega Fleckensteinin kanssa samaa mieltä. Minäkin olen sitä mieltä, että rakenneasiat ei voida eriyttää sosiaalikysymyksistä, ne pitäisi pitää samassa paketissa. Komissio lähtee olettamuksesta, joka on mielestäni väärä. Eli siitä, että mitä suurempi lentokenttä, sitä enemmän palvelun tarjoajia tarvitaan toiminnan varmistamiseksi. No jos nyt saan sanoa, niin Heathrown nähtyäni ja sellaisetkin kentät, joilta löytyy jopa 809 palveluntarjoajaa, niin eipä se maa huolita olla yhtään parempaa kuin muuallakaan. Joten mitä suurempi kenttä, sitä hankalampaa erityisesti maahuollinnan puolella. Ja jos siihen linkitetään vielä se mahdollisuus, että palvelun tarjoajia olisi useampia ja käyttäisivät vielä erilaisia menetelmiä, niin silloin kyllä ollaan ongelmien kourissa. Joten mielestäni tässä ei ole selkeää linkitystä, eli että tietty määrä tarkoittaisi tiettyä laatutasoa. Ja jos ongelmia ilmenee, niin silloin ollaan lentoyhtiön puoleen löytötavarapisteeseen. Ja minun mielestäni tässä kyse on kuitenkin maahuollinnan vastuusta eikä lentoyhtiön vastuusta, joten tämä pitäisi muuttaa. Ja sitten tämä ristikkäisubventointi, siitä pitäisi luopua. Jos lentokenttä tarjoaa tämän palvelun, niin se pitää hoitaa niin, että se on eriytetty ikään kuin se olisi oma toimija. Ja siihen aika päättynikin. Kiitoksia. One minute, please, Eva. Sitten Eva Lichtenberger, minuutti. No, tässähän puhutaan hyvin paljon ideologiasta. Eli haluaisin nyt kysyä, mitä lisäarvoa tästä on kuluttajille? Mitä lisäarvoa tästä on lentokentille? Se nyt ei ole tullut vielä selväksi päätelmä oli se, että mitä enemmän on toimijoita, sitä enemmän on laatua. Se ei tähänkään mennessä ole toiminut lentokentillä. Tähän liittyy muita paljon tärkeämpiä tekijöitä. Ja sitten lisäykseksi vielä me olemme käyneet keskustelua komission jäsenen Kallasin kanssa lainsäädäntökauden aluksi. Ja valiokunta oli aika ihmeissään siitä, että nyt taas vapautetaan toimintaa. Mikä oli tälle peruste? Miksi tätä kritiikkiä, jota tuli kaikista poliittisista ryhmistä, miksi se on jätetty huomiotta ja siitä huolimatta on tehty tällainen ehdotus? Rova Foster. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission dokumentti on yleisesti ottaen aika hyvä, mutta huolenaiheita tietysti on myös Maahuolinta on ollut eri yhtiöiltä vuosikymmenten ajan, se mitään uutta ole, ja pääasiassahan olisi pieniä yhtiöitä, halpalentoyhtiöt, jotka eivät tekisi sitä itse koska kustannusten vuoksi, joten mm, eli miksi tämä alihankintajuttu tulee. Useimmat yhtiöt, jos he päättävät alihankittaa, niin katsovat omaa liiketoimintamallia ja ne tekevät päätöksen, saavat, saadakseen parhaan diilin ja toivottavasti saavat parhaan sopimuksen. Mielestäni on hyvin vaikea meille olla tässä ikään kuin kuvata tai määrätä, miten paljon pitää, mikä on se lentokentän koko, paljonko toimijoita. YK se on toiminut aika hyvin, siellä on joustavuutta, mutta yksi asia lopuksi. Kuluttajan näkökulmasta, Rova Lichtenberger otti tämän juuri asiakkaan esille, on että jotka tulevat esille joskus, kun on näitä sopimuksia, on maahuolintapalvelun tarjoajia, sitten kun tilanne on tiukka, he häviävät ja asiakas ei oikeastaan saa selville, että kuka itse asiassa pitää heistä vaikeassa tilanteessa huolehtia. Ja se on vastuu sitten sopimuspuolen ja, tai alihankkijan ja lentoyhtiön välinen. Eli täytyy katsoa tätä liiketoimintamallia ja päättävät, mikä heille parasta on. Rova Wells, minuutti, jos pystyisit nyt Serene. Dankeschön, der Kommissionsvorsitzende. Kiitoksia. Komission ehdotus on turha. Kolmas yritys lentokentällä Mauholinassa luo paineita palkkaan. Te puhuitte, että vapautuminen on nyt pahempaa kuin mitä komissio on ehdottanut. No, turvallisuuden kannalta tarvitaan parempia, parempaa koulutusta, korkeampia palkkoja ja hyvää koordinointia lentokentällä toimivien eri yritysten välillä. Ja sosiaalisia kysymyksiä ei voi erottaa liikennepoliittisista kysymyksistä. Ja haluaisin kysyä, miksei tänne on kutsuttu ammattiyhdistyksiä, jotka voisivat kertoa, millainen tilanne on maahuolinnassa ja mitä siellä todella tarvitaan. Kiitos. Mr. Gala. Herra Gaaler, kiitoksia kovasti. Minun kysymykseni panelisteille. Lähteekö komissio vääristä perusoletuksista esimerkiksi kun 75 prosenttia olisi myöhästyksistä maahanmuuttopalvelujen vuoksi, onko tämä ehkä väärä motivaatio tehdä ehdotus, mutta tämä vahva usko, joka komission puolelta tulee esille, että us, emme usko, että palkkio, palkoissa mentäisiin kilpailu, kilpailua pohjalle. Ja tälle, miten liberalisointi tähän liittyy. Mikä on teidän mielipiteenne tästä? Seuraava kysymys. Kun olemassa olevat luvat ja jos niistä ei oteta vaarin palveluntarjoajien keskuudessa, onko se viittaus siihen, että joillakin alueilla se ei enää ehkä nytkään kannata, ja tämä aspekti voitaanko sitä vähän ottaa esille? Herra Navaskarsia argumentoi siihen suuntaan, että, että nostetaan tätä vähimmäismatkustajamäärää, ajattelin enemmänkin 15 miljoonaa. Niin, no, se oli minun kysymykseni. you, Mrs. Meissner. Rouva Meissner. Zu wiederholen konzentriere ich mich auf einen Punkt. Niin vain yksi asia. Eli miksi tämä ehdotus on tehty? On sanottu, että halutaan enemmän tehokkuutta ja vähemmän myöhästymisiä. No nyt on jo lentokentillä yli kaksi toimia. Eli onko tämä syy sitten viivästymisille? Jos on, niin sitten näin ehkä kannattaa toimia. Thank you, Mrs. Mr. Cook. Ja sitten herra Cook. Minun kysymykseni herra Polkvinille komissiosta. Herra Polkvin, arvostuksessa sanoitte, että lentoasemat voivat äh, lisätä kolmeen tarjoajaan. Pitääkö vai voivatko? Sitten jos tämä palveluntarjoajien palvelu ei riitä, niin sittenkö mennään kolmeen? Herra Perker. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, wir alle wissen... Kiitoksia, me kaikki tiedämme, että tarkoituksena on, että matkustajat ja matkatavarat pääsevät turvallisesti pisteestä A pisteeseen B ja että lippujen hinnat ovat kohdallaan. Eli turvallisuus on ehdottomasti tärkein asia. No missä sitten ovat edut? Jos ajattelen tiettyjä lentokenttiä, joissa kaikki toimii hienosti, siellä on kaksi toimijaa maahuolinnassa – Eli missä sitten on etuja siinä, että on kolmas tai neljäs toimija tarjoamassa näitä palveluita, jotta voitaisiin kuljettaa matkustaja halvemmin ja turvallisesti pisteestä A pisteeseen B. Ehkä te osaat, voitte kertoa näistä eduista. Olen kuullut, että lentokentät, joilla, joilla on paljon palveluita, siellä on myöskin enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Eli voitteko vahvistaa tämän esimerkiksi Heathrown tai muiden lentokenttien osalta – tilastollisesti on todettu, että siellä on suurempia ongelmia kuin lentokentillä, joissa on esimerkiksi kaksi palveluntarjoajaa, jotka toimivat hyvin ja joilla ei ole mitään ongelmia. Kiitos, Sten Grosch. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Niin on ollut toista jo kysyttyä, mutta mitä tulee liberalisointiin ja palkkoihin, tämä asia olisi voitu hontaa muuallakin. Valitettavasti se ei onnistunut, mutta ei palkoista silloin puhuttu, kun muilla aloilla liberalisoinnista puhuttiin, joten jätettäköön tämä toissijaisuus periaatteeseen ja näytettäköön sitä kautta, että kyllä he voivat itsekin hoitaa asian. Minun mielestäni tässä ei pitäisi katsoa mitään muuta kuin palkausta. Me voimme katsoa, mikä on Frankfurtissa, Münchenissä ja muualla tilanne, ja sitten nähdään, minkälaisia vaikutuksia on, ja siltä pohjalta voidaan käydä objektiivista keskustelua. Voidaanko siihen ylipäätään päästä? Se on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys. Tämä valiokunta on tehnyt jo erinomaista työtä, ei ainoastaan sosiaalivaliokunta. Ja silloin kun minä toimin äh, tieliikenteestä esittelijänä, niin kyllä näin ainakin meni silloin aikana. Ja nyt kysyisin, että kuinka kauan kestää peruskoulutus maahuollinta puolella? Tämä kaksi päivää on ihan absurdia ehdotus. Uskoakseni, uskoakseni koulutus kestää 5-6 kuukautta. Pitääkö se paikkansa vai olenko väärässä? Thank you very much, Mr. Lightfried. Kiitos tämän Lightfried Thank you, President. Kiitoksia. Kaksi asiaa. Jos tämä laki astuu voimaan, niin sillä on selkeitä vaikutuksia, joten olen myöskin haluaisin kysyä, miksei tänne ole kutsuttu ammattiliittoa. Sitten tiedän yhden suuren hyvän lentokentän, joka on Pohjois-Euroopassa, ja siellä on pantu kaikki täytäntöön, mitä komissio on vaatinut, mutta mikään ei siellä toimi. Eli sopiiko teille sitten se, että Euroopan parlamentti torjuu tämän ehdotuksen? Thank you, Mr. Lightfried. I would... Kiitoksia. Huomauttaisin, että on yhdistyvässä kuningaskunnassa on parempia lentokenttiä kuin se, mihin te viittasitte. No niin. Olen hämmästynyt vain siitä, että tämän lentokentän on kansainvälinen eikä mikään hyvä. No nyt sitten paneelin jäsenet voivat vastata, ja myöskin Baldwin. No ei teidän ole pakko vastata, mutta korkeintaan kaksi minuuttia. Bunonville, oliko teillä jotain? Um, the question has been asked, what would... Niin täällä on kysytty, että mitä lisähyötyä kuluttajille olisi tästä uudesta asetuksesta. No se liittyy laatuun, josta joka saattaisi johtaa parempaan tilanteeseen, eli että kuluttajat voivat vaatia, esittää vaateita maahuolinnan ja lennon tarjoajalle esimerkiksi tavaran käsittelylle silloin, kun sitä kuljetetaan lentokoneelta kentälle, joten kyse on juridisesta seikasta. Ehkäpä komissio voisi laajentaa 261-asetuksen soveltamisalan, joka liittyy juuri näihin lentojen perumiseen ja matkatavaroiden myöhästymiseen. Kiitos, kolmas. Chciałam się odnieść do e, informacji na temat e, przewagi konkurencyjnej. Kiitoksia. Halusin puhua kilpailueduista, niin kuin ne on tuotu esille komission ehdotuksessa. Eli mahdollisuus valita maahuolia palveluntarjoaja. Meillähän on tiettyjä minimivaatimuksia liittyen turvallisuuskysymyksiin – ja kun on käsitelty laatukysymykset, niin tietysti pitää olla kilpailuetuja. Ja tämän tietysti pitäisi näkyä myöskin parempana tilanteena jonkun lentoyhtiön osalta. Thank you. Mm. Edustaja Garcia. Kiitoksia. Niin, direktiivi vai asetus? Hyvä kysymys. Viime vuosien aikana olemme nähneet, miten Euroopassa markkinat ovat kehittyneet. Jos täytäntöönpano-ongelmia direktiivin osalta syntyy, niin minä uskon, että ne voidaan hoitaa muutoinkin pois päiväjärjestyksestä mitä tulee koulutukseen. Peruskoulutus kestää kaksi viikkoa ja täydennyskoulutus sitten kaksi viikkoa kuudesta, siis kaksi viikkoa vuodessa ja sitten täydennyskoulutus viikko per vuosi. Näin siis, kun kyse on tästä perusmaahuolinnasta. Ja mitä tulee huolintayhtiöiden määrään, siihen liittyen näkemyseroja on järjestössämme olemassa, mutta yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että viiden miljoonan taso on liian alhainen, joten ehkäpä paikallistason arviointia tulisi harjoittaa, sillä me tiedämme, että tietyt lentokentät, joilla on 5-6 miljoonaa matkustajaa, niin ne ovat hyvin tällaisia sesokiluonteen pohjalta toimivia yrityksiä, joten siinä on olemassa ero muunlaisiin lentokenttiin. Ja sitten on olemassa tilanteita, joissa lisenssiä ei käytetä laisinkaan. On olemassa lentokenttiä, jotka myöntävät puolitoista lupaa tai kaksi ja puoli lupaa. Eli kahdelle löytyisi tilaa, mutta kolmelle ei, joten yhtä lisenssiä ei sitten käytetä laisinkaan. ja laadun ja määrän väliseen suhteeseen ei ole olemassa minkäänlaista selkeää osviittaa. Laatustandardien käyttöönotto voisi olla hyvä ehdotus, mutta tätä nykyäänkin sovelletaan tiukkoja sopimuksia molempien toimijatahojen välillä, joten meidän tulisi olla tarkkana, mikäli tämmöistä lähdemme ehdottamaan. Siinäpä kaikki. Two minutes. Sitten Bolvin kaksi minuuttia. Thank you very much. Um... Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta. No pari kohtaa vielä. No, haluan todellakin korostaa, että komissio ei ole ehdottanut mitään ideologista pakettia. Jos olisi enemmän aikaa, niin voisimme keskustella tästä, mutta me emme ehdota mitään yksittäistymisiä. Se ei kuulu tähän ehdotukseen eikä myöskään perussopimukseen. Me emme halua täysin avata markkinoita. Me haluamme rajoitetusti avata markkinoita. Ja sitten kohenille vastaus me ehdotamme, että suurimmilla lentokentillä, joilla on yli 5 miljoonaa matkustajaa, rajoitettu kahdesta kolmeen maahuolia. Tätä on arvioitu paljon ja uskomme, että tästä on apua. Jossain vaiheessa sanottiin, että 75 prosenttia myöhästymisistä johtuu maahuolinnasta ja 75 prosenttia tapahtuu siis kentällä. Ja me emme millään tavalla syytä kaikkia viiveitä maahuolintapalveluiden niskaan. Ja sitten vielä yksi asia. Mitä lisäarvoa tässä on? No katsotaan nyt hiukan, missä tätä arvoa voisi olla lentoyhtiöille. He, niille on enemmän valinnanvaraa valita maahuolintapalveluita. Se ei ole ilmaista, mutta enemmän valinnanvaraa kuitenkin. Lentokentillä on sitten mahdollisuus valvoa hiukan enemmän sitä, miten niiden infrastruktuureita käytetään. Se ei ole ilmaista. He eivät saa kuningaskunnan avaimia, mutta hiukan enemmän valvontavaltaa. Sitten riippumattomat huolijat No, tässähän voidaan lisätä oikeudenmukaisempaa kilpailua ja kestävää kasvua ja tietysti myöskin lisää työpaikkoja. Työntekijöille meillähän on ollut hyviä keskusteluita ammattiliittojen kanssa ja sanoisin tämän heille, jos ne olisivat täällä. Mielestämme sopimusehdotuksemme ehdotuksemme antaa oikeusvarmuutta esimerkiksi, jos henkilöstöä siirretään muualle. Meistä tämä ehdotus mahdollistaa paremmat työolosuhteet, paremman koulutuksen ja toivottavasti myöskin paremman työn vakauden. Ja lopuksi, ja olen samaa mieltä De Bonvilsin kanssa, matkustajien osalta laatu paranee ajan mittaan, kun laatustandardit paranevat. Kiitos. Kiitoksia. Voin vakuuttaa herra Baldwin, että ammattiyhdistysten anteeksi, jäsenet tulevat myöskin tänne. Sitten Jane, nopeasti. Short and then it's, it's not answered. Is there less... Kysymys on aina niin nopeasti, siihen ei vastata. Onko vähemmän myöhästyksiä niillä, niillä lentokentillä, joissa on enemmän liberalisaatiota? The, that's the question. Se on se kysymys, joka voittaa Lotossa pääpotin. Se riippuu. On jo kuultu herra Lightfriedin Äh, mielipide tietysti Lontoon lentokentistä. Olen siis samaa mieltä, mutta saattaa olla muita. Tietysti voidaan argumentoida Manchesterin äh, järjestelmä, joka on liberalisoitu. Ja, äh, no, koputan puuta. Nyt se toimii hyvin. Niin varmaan tietysti torstaina markkinatavarat sille häviää, mutta no, toimiiko liberalisointi? Ja säännönty, miten se toimii? No, Siis se riippuu lentokentästä, si- siinä mielessä varmaa. Herra Baldwin. Uh, just briefly to say, I think you're, you're... Niin, teidän arvionne on täysin oikea. Me voimme antaa esimerkkejä vapautetuista lentokentistä, jotka eivät toimi hyvin, ja sitten taas on ei-vapautettuja lentokenttiä, jotka eivät toimi hyvin, ja päinvastoin kummassakin tapauksessa. Eli tätä täytyy katsoa tapauskohtaisesti mutta pieni lisäys olisi meidän mielestämme hyväksi. Sitten yksi kysymys vielä liittyen direktiivi tai asetukseen. Siis kaksi sekuntia vain. Me katsomme, että asetus olisi parempi tässä. Meillä on kokemusta tästä direktiivistä, ja siinähän vaaditaan 27 täytäntöönpanosäännöstä 27 valtiossa, ja se ei välttämättä, kun katsotaan, miten täytäntöönpano on toteutunut, se ei välttämättä aina ole hyvä ratkaisu kun meillä on yhteiset säännöt, niin lentoyhtiöt ja matkustajat ansaavat kyllä parempaa täytäntöönpanoa. Kiitoksia, se on hyvä keskustelu. Kaikenlaista liikennettä voi olla, mutta kiitos tästä. Nyt voidaanko siirtyä sitten meluasiaan. Ja nyt suoritetaan nämä vaihdot. Michel Adam Euroopan lentoyhtiöiden järjestöstä, ei ACIstä äh, Crystal Demar, Martin Kessel, sitten äh, lento tai järjestöstä, jonka nimi on EU lentotoiminnan haittoja vastaan. We have, we have three and there's enough places. Yeah, but it, it stops them. If they've not got a presentation, it stops them. They can sit over there. Those without a pres- those without the use of a laptop can sit, over here. Joiden ne tarvitse käyttää sylimikroa, että istuvat tänne puolelle. Ne, jotka tarvitsevat tietokonetta, ne istuvat toiselle puolelle. Okay, we're ready to go? valmiina lähtöön. Ensimmäisenä asiantuntijapaneelissa on Michael Adam Euroopan lentoyhtiöiden liitosta. Viisi minuuttia. Mr. Chairman, honorable members of the parliament. Herra puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, oikein paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta esittää eurooppalaisten lentoyhtiöiden näkemyksiä komission ehdotukseen lähden liikkeelle tästä kansainvälisen politiikan ulottuvuudesta ja meidän varaumistamme ennen kuin lähden kertomaan, miltä osin me tuemme tätä komission ehdotusta. Ilmailun osalta sääntelyä on kehitetty ICAOssa YK yhteydessä, joka vastaa siis siviili ilmailusta kun kansainvälinen yhteisö perusti tämän järjestön vuonna 1944, niin sille annettiin valta laatia standardeja, jotka liittyvät turvallisuuteen, sääntelyyn, tehokkuuteen ilmailun alalla. Ja siihen liittyy myöskin ympäristöllinen ulottuvuus. Syy siihen, miksi valtiot hyväksyivät tämän lähestymistavan, oli se, että he ymmärsivät, että yhdenmukainen lähestymistapa standardien, sääntöjen ja menettelyjen osalta on tarpeen tällaisella alalla, joka todellakin toimii kansainvälisesti. Kansainväliset standardit ovat toki hyviä, mutta ne eivät riitä. Jotta harmonisointi olisi toimiva, niin lisenssit ja sertifikaatit, jotka myönnetään näiden standardien mukaan, niin pitää tunnustaa kaikkialla lentäjän lupakirja, joka on että Ranskassa pitäisi hyväksyä Kiinassa ja kaikkia muutakin esimerkkejä löytyisi, joten tämä on tarpeen. Me tarvitsemme myöskin näitä säännöksiä, jotta ja vastavuoroisessa tunnustamista turvallisuuden varmistamiseksi. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että me tarvitsemme vanhojen lentokoneiden osalta tiettyjä käytöstä poistomääräyksiä. määräyksiä. Ja tämä kaikki tapahtuu ikäon kautta, eli näin saamme vakautta, mutta ilman ikäo emme voisi myöskään varmistaa ilmailualan yhteistyötä. Toisaalta on sanottava, että ehdotuksen muut osiot luovat pohjan rationaaliselle toiminnalle eurooppalaisella kentillä keskeisin ehdotuksen tekijä on se, että paikallisviranomaiset voivat toimia kaiken tavan lähestymistavan pohjalta. Eli kaikki vaikutukset arvioidaan ja kaikki tahot tulevat kuulluksi. Ehdotuksessa sanotaan, tai komissiolla on mahdollisuus äh, valvoa, ovatko paikallisviranomaiset toimineet määräysten mukaisesti. Ja EU on hyväksynyt tämän valvontamahdollisuuden silloin, kun vuonna 2010 allekirjoitettu Yhdysvaltojen kanssa kahdenkeskinen sopimus. Kuulemisen kautta varmistetaan, että kaikkien näkemykset kuullaan ennen kuin päätöksiä tehdään ja sitä kautta voidaan varmistaa, että lentokentän ympäristössä melutaso on siedettävällä tasolla. Jotkut pelkäävät, että se vaikuttaa paikallisen viranomaisten toimintamahdollisuuksiin, mutta se ei pidä paikkansa. Vain silloin, mikäli päätöksiä tehdään satunnaisin perustein. Kyse on siitä, että tehdään arviointeja toimenpiteiden taloudellista vaikutuksista. Jotkut uskovat, että tarkoituksena on vähentää äh, rajoittavia määräyksiä. Ei, asetuksen tehtävänä ei ole se, että äh, vähennettäisiin näitä määräyksiä tai rajoituksia. Kyse ei ole siitä, että kuinka monia rajoituksia on käytössä, vaan kyse on siitä, että minkälainen vaikutus melulla on ihmisiin. Ja tässä suhteessa meidän pitää pohtia kaikkia tarjolla olevia ratkaisumalleja, eikä pohtia vain ainoastaan sitä, minkälaisia rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön liikkuvuuden esteeksi. Me toivoisimme, että komission tekstiä tuetaisiin myöskin parlamentissa, koska se on tasapainoinen lähestymistapa melun hallintaan eurooppalaisilla kentällä. Mutta muistutettaisiin, että myöskin kansainväliset säännöt ja politiikat sitovat Euroopan unionia. Ja jos eurooppalaiset instituutiot ovat sitä mieltä, että nämä säännöt eivät riitä, niin he voivat ikan kautta muuttaa näitä, mutta niitä ei voida rikkoa. Kiitoksia. Very much. Next. Kiitos. Seuraavana Crystal Damar AC East. Ympäristön ja intermodaalisuuden yksiköltä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parlamentin jäsenet. Olisin kertomassa nyt lentoyhtiöiden kannan Euroopan komission ehdotukseen. Ja aluksi haluaisin korostaa sitä, että järjestön jäsenet ymmärtävät, millä tavalla ilmailun melu vaikuttaa, koska he ovat käsitelleet näitä kysymyksiä vuosikymmenten ajan. Meidän jäsenemme haluavat hoitaa melukysymyksiä, koska se on heidän etujensa mukaista pitkällä aikavälillä taloudellisesti, mutta myöskin poliittisesti ja maineen kannalta. Haluan tukea täysin sitä, mitä Michel juuri sanoi. Hän keskittyi kansainvälisiin kohtiin komission ehdotuksesta mutta haluaisin käydä läpi konkreettisia seuraamuksia eurooppalaisille lentokentille. Ensinnäkin, mitä tarkoittaa tämä lähestymistapa, tasapainoinen lähestymistapa, eli koneiden uutistaminen, melun vähennystoimet ja toimintarajoitukset. Ja meidän täytyy muistaa, että tasapainoinen lähestymistapa on prosessi, ja se on prosessi, joka mahdollistaa sen, että viranomaiset ja päätöksentekijät voivat tehdä heti päätöksen ja silti lentokentät voivat toimia huomenna. Ja tämä täytyy pitää mielessä. Toinen tärkeä elementti tähän liittyen on se, että se on ainoa prosessi, jossa voidaan päästä meluvähennystavoitteisiin ennakoimatta niitä toimia, jotka myöhemmin sitten hyväksytään melun vähentämiseksi. Ja siksi toiminta rajoituksia tarkastellaan vasta lopuksi. Se on neljäs pilari. Se ei tarkoita, etteikö niitä voisi panna täytäntöön lopussa, vaan ne on otettu mukaan vaikutusten arviointeihin ja se on sitten viimeinen toimi, joka pannaan täytäntöön. Jotta voisin kuvata, kuinka tärkeä tämä tasapainon lähestymistapa on, niin keskityn yhteen elementtiin, eli suunnittelemiseen. Kun alue- tai paikallisviranomainen katsoo, että lentokenttä on strateginen, strategisesti tärkeä, niin sitten täytyy katsoa, miten lentokenttä ja sen lähistöllä asuvat ihmiset sopivat yhteen. Esimerkiksi yhdellä alueella toimittiin myöskin yöllä ja alue käytti 500 miljoonaa euroa tästä lentokenttää ympäri, ympäröivän alueen hallinnoimiseen. Ja hyvin usein voitot, joita saadaan lentokoneiden uudistamisesta, heikkenee sitten poliittisten päätösten takia. Ja silloin asukkaat altistuvat korkeille melutasoille. Esimerkiksi Lontoon Heathrow – melualueella on nyt 17 prosenttia enemmän kotitalouksia 20 vuoden aikana suunnitelmista ja asuntopolitiikasta johtuen. Eli jos toimitaan oikein, niin näin ei saa tapahtua. Ja sitten paikallisviranomaisten pitää tarkastella tätä pitkän aikavälin suunnittelua. Sitten täytyy myöskin miettiä, millaista lisäarvoa on komission ehdotuksessa me pidämme komission ehdotuksesta, koska sen avulla voidaan ylläpitää tasapainoa harmonisoidun menettelyn välillä, josta myöskin Michel puhui, ja myöskin sitten lentokenttähallinnoinnin välillä. Eli meidän täytyy tarkastella jokaista lentokenttää erikseen. Mutta parasta komission ehdotuksessa on se, että sen avulla voidaan varmistaa, että kunnolla pannaan täytäntöön tasapainoista lähestymistapaa Siihen on kaksi väylää. Ensinnäkin kyseessä on asetus. Kun halutaan yhdenmukainen prosessi EU:ssa, silloin säädetään asetus. Ja toiseksi artikla 10, eli Euroopan komission tarkasteluoikeus. Ja voisin tästä puhua hiukan vielä enemmän, jos sopii. Tavanomainen rikkomusmenettely, jonka komissio voi käynnistää, ei sovi melun hallinnointiin lentokentillä. Mikäli komissio käynnistää rikkomusmenettelyn, se tapahtuisi sen jälkeen, kun toimintarajoitus on jo asetettu ja todellisuudessa toiminta ei enää koskaan jatku. Vaikka katsottaisinkin, että se ei ole osa tasapainoista lähestymistapaa, mutta asukkaille lentokenttien ympärille ei voi sanoa, että nyt tämä rajoitus poistetaan. Eli yhteispäätösmenettelyssä on tärkeää pitää kiinni artiklasta 10 ja varmistaa, että komissiolla on mahdollisuus tarkastella näitä toimia ennen kuin ne pannaan täytäntöön. No, tässä on otettu huomioon toissijaisuusperiaate kolmesta syystä. Ensinnäkin melun arviointi tehdään lentokenttäkohtaisesti – ja toiseksi on sitten meluongelmia tai ei, niin senkin päättää asiasta vastaava paikallinen viranomainen. Ja kolmas syy on se, että melun vähennystavoitteista päätetään jälleen paikallistasolla. Eli me tuemme komission ehdotusta. Me tarvitsemme artiklaa 10, koska meillä on oltava tasapainoinen lähestymistapa eikä mitään vesitettyä versiota siitä, koska meillä on tällainen vesitetty direktiivi jo aiemmilta vuosilta. Is Martin Kessel. Kiitoksia sitten Martin Kessel, joka on järjestöstä EU vastaan, EU-lentotoiminnan haittoja vastaan. Thank you very much uh, for the... Kiitos kovasti tästä kutsusta. Ensimmäistä kertaa ihmiset, joita melu ärsyttää, heillä on mahdollisuus puhua tässä parlamentissa tai parlamentin valiokunnassa. Kiitos tästä kutsusta jälleen. Se on suuri mahdollisuus meille selittää kantamme lentoasemapaketista komissiolta. Organisaatiosta puhun, jonka puolesta puhun on hyvin vanha, 42 vuotta vanha järjestö. Se on perustettu Sen on perustanut siis jo sellaiset henkilöt ja sisät, jotka kärsivät lentomennosta 68, kun kukaan ei puhunut vielä ympäristön suojelusta. Tämä järjestö silloin perustettiin, jotta voitaisiin suojella ihmisiä palua vastaan. Olemme ainoa kansalaisjärjestö Euroopan tasolla, joka haluaa torjua melua. Sillä ei ole lob- muita lobbareita, kahdeksan jäsenvaltiota, 30 eurooppalaista lentokenttää. Olemme eri järjestöjen jäseniä ja arvostamme kovasti, että meillä on mahdollisuus olla lentokenttakapasiteettityöryhmässä mukana, koska se oli ensimmäinen merkki siitä, että komissio alkaa määritellä tai keskustella lentokenttäpolitiikkaa. määritellään, mikä lentokenttä on, mitä lentoliikenteessä tarvitaan ja mitä tarvitaan kapasiteeteissa, koska politiikkaa ei ollut. Sitten se niin kuin oli moottoriteille tai junaliikenteelle ja jäsenvaltioissakin on aika monen villilän tilanne, että lentokenttiä on siellä täällä eikä ilmaliikennepolitiikkaa kansallisella tasolla oikein ole. Puhun neljästä asiasta tänään. Toiminnalliset rajoitteet, puuttuva kapasiteettisuunnittelu, ympäristölliset kapasiteetit lentokentillä, se on uusi termi, joka tarkoittaa sitä, että mitkä mahdollisuudet ovat lentokentillä kehittyä ja laajata, mikä on sen ympäristöllinen kapasiteetti. Ja sitten niin kutsuttu tasapainon lähestymistapa, balanced approach. Järjestelmän tavoitteena on se, että haluamme pitkän aikavälin suunnittelua lentoliikenteelle ja lentokenttien kapasiteetille Euroopassa. Sitä puuttuu. Ja seuraukset on se, että jo siellä ja täällä on kapasiteettia, jo sillä paikoissa on paljon ongelmia ja ongelmista voitaisiin päästä erään, jos olisi suunnittelua, mutta sitä ei ole ajatellaan Kölniä tai Heathrowta tai Pariisia yöaikaan, jos olisi suunnittelu niin, että rahtia kuljetettaisiin no aikaan, olisi vähemmän ongelmia tällaisilla lentokentillä, jos todellakin suunniteltaisiin niin, että osa liikenteestä siirretään toisiin paikkoihin, jossa ihmisiä ei asu miljoonittain lentoreittien alapuolella. Ympäristöllinen kapasiteetti on, on myös taloudellinen kysymys lentokentälle jos on ympäristöllistä kapasiteettia, voi itseään kehittää ja liiketoimintaansa, mutta sitä täytyy parantaa yhdessä kansalaisten kanssa, jotka sillä ympärillä asuvat ja melusta syntyvät, joka on siis negatiivisin vaikutus lentoliikenteessä nykyään. Ja meidän prioriteettinamme on se, että melua vähennetään ja paras tapa on rajoitukset. Niin kutsuttu ICAO Tasapainon lähestymistapa ei ole tasapuolinen meidän näkökulmastamme. Se voisi olla tasapainossa, jos todellakin ihmiset, joita on häiritsi, jotka eivät voi enää nukkua, nuoret, vanhat, perheet, miljoonat, kymmenet miljoonat ärsyyntyneet kansalaiset eu jotka eivät pysty nukkumaan öisin. Jos nämä ihmiset saavat kunnioitusta ja todellakin heidät nähdään. Toimintarajoituksilla on suurin ja välittömin vaikutus meluun. Tiedämme, että tässä puolessa on eli mittauksia, mutta todellakin tehokkain tapa melun torjuntaan on toimintarajoitukset. Ja Frankfurt on paras esimerkki, jossa nyt voidaan nukkua 11.5 aamulla ja minä olen muutaman kilometrin päässä sieltä lentokentältä. Nyt marraskuusta lähtien olen voinut avata ikkunan ja nukkua ensimmäistä kertaa. Ja se on todellakin suuri etu sellaiselle, joka lentoaseman vieressä asuu. Ja toivomme, että muissakin paikoissa on sama tilanne. 240 lentokenttää Euroopassa. 10 prosentissa on ongelmia, ongelmia ei säännelty ja niitä olisi voitu säännellä, mutta ei tässä uudessa komission lähestymässä, josta nyt keskustellaan. Se, mikä myöskin puuttuu, että lentokenttäpaketti, kun ajatellaan toiminnallisia rajoituksia, se ei ole johdonmukainen ympäristömyydirektiivin kanssa, joka on siis komission itsensä. Ja meidän tavoitteemme on se, että ihmiset joita asia koskee paikallisesti, voisivat päästä kompromisseihin, neuvotella lentokentän kanssa, että olisi paikallisia rajoituksia, joissa huolehditaan paikallisista tarpeista. Nämä tarpeet ovat erilaiset eri maissa. Ja jos katsotaan, 240 lentokenttää Euroopassa on. Pohjois-Suomessa on eri tilanne kuin lentokentällä, joka on Barcelonassa tai Majorkalla tai Italiassa. Tai sitten nämä suuret nämä viisi keskusasemaa, Saksa, Ranska, Italia, Hollanti, Englanti. Jos näistä tarpeista huolehditaan, näitä ihmisille mahdollisuus säännellä ja jatkaa sääntelyä, joka jota jo on olemassa, koska paikallista sääntelyä on, niin sitten tulevaisuudessa on mahdollisuus päästä melun rajoittamiseen. Hyvin tärkeää on meille se, että EUn kansalaisilla pitäisi olla prioriteetti sidosryhmien taloudellisiin intresseihin verrattuna. Se ehdotus, josta nyt keskustellaan, siinä ensimmäisenä on lentokentän taloudellinen kasvu ja liiketoiminnan kasvu, ja toissijaisena vasta puhutaan melun torjunnasta, ja että ihmisillä olisi mahdollisuus saada jälleen unta. Prioriteettijärjestys ei ole siis oikea. Haluamme, että luonnosta ajatellaan, sitä uudistetaan ja että perustetaan se on suosituksiin, eikä pelkästään tähän tasapuoliselle esittämistapaan. Haluamme, että luonnoksessa luonnoksen ehdotukseen pitäisi olla kahdeksan tunnin ylentokiento kaikilla eurooppalaisilla lentokentillä. Kiitos kovasti. Thank you very much. Right now, that's the experts. Mr. Leichfried. Tässä asiantuntijat, herra Leichfried, viisi minuuttia. Danke, Herr Präsident. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia alkuun, ennen kuin puutun itse asiaan, niin pieni sivuhuomautus siihen, mitä kollega Kessler totesi. Oikeastaan parikin huomiota siihen liittyen, mitä hän sanoi. On tietenkin itsestään selvää, että myöskin ne henkilöt, jotka kärsivät melusta, olisivat mukana tällaisissa kuulemistilaisuuksissa, sillä Euroopan unioni kattaa myöskin kansalaisten intressit, eikä ainoastaan teollisuuden intressejä. Ja on tietenkin selvää, että kun päätöksiä tehdään, niin kyllä tekin olette mukana päätöksiä tekemässä, sillä mehän olemme teidän valitsemia edustajia. Se on minun mielestäni hyvä asia. Ja mitä tulee komission ehdotukseen sinänsä, niin kolme huomautusta. Minun mielestäni tasapainoista lähestymistapaa tulisi käyttää. Siitä ei varmaankaan tarvitse sen kummemmin keskustella. Mielestäni tilanne on sellainen, että Euroopan unioni voisi tarkastella tietenkin tätä tasapainoista lähestymistapaa. Asioista voidaan keskustella ja voin sanoa, että minulla tämä lainsäädäntöehdotus tyydyttää. Me voisimme rajoittaa nämä lentokoneet luokkaan neljä. Se olisi ehkä sellainen ratkaisu, josta voitaisiin neuvotella. Mutta kun katsotaan lainsäädäntöehdotusta, niin kyllähän piru piilee yksityiskohdissa ja näistä yksityiskohdista on keskusteltava. Jos nyt keskustellaan tästä tasapainoisesta lähestymistavasta, niin kysehän on ilmiöstä, joka on havaittavissa lähes aina silloin, kun komissio esittää lainsäädäntöehdotuksia. Suhtautuminen ei ole neutraali, vaan sanotaan, että taloudelliset kilpailulainsäädännölliset intressit on toki huomioitava, mutta samalla komissio viittaa terveydellisiin aspekteihin, ja muihinkin, mutta vain ja ainoastaan sivuhuomautuksina. Jos tasapainoista lähestymistapaa halutaan todellakin vaalia perusperiaatteena, niin silloin tarvitaan neutraalia lähestymistapaa, ja se tarkoittaa sitä, että kilpailu ja kauppa ei mene kaiken edelle, vaan tasapainoa tarvitaan. Ja mitä tulee sitten tähän lainsäädäntötekstien tarkastettavuuteen alue- ja paikallistasolla, No se on periaatteessa oikea ajattelutapa, mutta kun puhutaan melusuojan määräyksistä, niin ei voida puhua, että Euroopan unionin komissiolla olisi lopullinen päätäntävalta. menettelyt ovat pitkiä, voidaan huomioida kansalaisten toiveet kansalaisaloitteen muodossa, ja tällainen prosessi kestää pitkään, jopa vuosia. Ja tulokset ovat oikeastaan sellaisia, että ne, joita tämä asia koskee, niin ovat jossain määrin tyytyväisiä. Mutta mitä tapahtuisi sitten, jos komissio voisi kumota tällaiset artikla 10 mukaiset menettelyt, niin en usko, että se lisäisi Euroopan unionin äh, imagoa ja jos tällainen vuosia kestävä prosessi johtaa hyvään tulokseen, niin en tiedä, onko mitään järkeä lähteä tekemään väärään suuntaan meneviä muutoksia, joten kyllä meidän tarkkaan pitää pohtia sitä, mikä on loppujen lopuksi järkevä. Se, mitä en missään nimessä voi hyväksyä, sanon sen suoraan, ja komission ehdotusta en siltä osin edes ymmärräkään, on se, että Tulevaisuutta silmällä pitäen me tarvitsemme sellaisia toimenpiteitä, lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, mutta niitä ei pitäisi toteuttaa delegoituna säännöksinä. Jos melun rajoja asetetaan tai hyväksytään tai jätetään hyväksymättä tietyt lentokonetyypit, niin toivoisin, että Euroopan parlamentti on lainsäätäjän ominaisuudessa mukana päätöksiä tekemässä. Missään nimessä päätöksiä ei pitäisi tehdä delegoituina säädöksinä. Joten en oikein ymmärrä, miksi tällaista ehdotusta ollaan esittämässä, joskohan komissio voisi meille tästä kertoa enemmän. Eli yhteenvedonomaisesti haluan todeta, että komission ehdotus menee liian pitkälle. Komission ehdotusta pitää parlamentin taholta muuttaa tietyltä osin hyvinkin radikaalista, ja ehkäpä sitä kautta saadaan myöskin jotain järkeviä tuloksia aikaiseksi, mutta neuvottelut eivät tule olemaan helppoja. Ja sanottakoon suoraan, että kun katsotaan näitä jo käytyjä keskusteluja, niin minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, että Euroopan komission ylitse lähestymistapa on johtanut siihen, että kollegat ovat suhtautumassa tähän komission ehdotuksen aika lailla kriittisesti. Se ei olisi ollut tarpeen. Yritetään saada vielä jotain toimivaa aikaiseksi, mutta en voi teille luvata kuuta taivalta. Mr. Mann. Sitten työllisyysvaliokunnasta herra Mann. Äh, wollte darauf hinweisen, dass das Thema... Halusin viitata siihen, että ähm, melusuojelua meillä käsitellään sanotaan, että tarvitaan äh, oikeudellista sääntelyä. Oikeudellinen sääntely on Saksassa tullut, tiedätte sen herra Kesseri, ja mm, teillä on ollut se mahdollisuus, kuten Fried sanoi, äh, esiintyä täällä Euroopan parlamentissa, koska me olemme sanoneet, että kun, jos halutaan tai kun on saatu aikaan yllätykieltoa, niin se täytyy to- panna toimeen, se täytyy pitää kiinni, eikä mitään poikkeussääntelyä. Se on tärkeää ja on myös tarpeen, että että siellä asukkaita kuullaan, se on ihan oikein, mutta on monia kollegoita, minä kuulun niihin, jotka ovat kansalaisaloitteiden tekijöiden kanssa tehneet ja Olemme siis ottaneet asian vakavasti. Se on tietysti olennainen kriteeri. Ilmaliikenne lentokentillä. Se muuttuu niin paljon, että ei voi olla suunnittelu varmuutta. Eli kysymys, onko prioriteettina markkinat vai onko vielä mar- prioriteettina mar- ihminen? Ja miten paljon sinne pitää tehdä yhteistyötä näiden välillä? Sitten kysymys lentoasemien edustajille. Nämä, kun nämä lentoreitit ja muuttuvat koko ajan, tämä lentoliikenne muuttuu koko ajan, niin mikä on sen yhteys tähän suunnitteluvarmuuteen? Eikä pitäisi tulla sellaista vaikutelmaa, että Euroopan tasolla on sovittu jotain, sitten myöhemmin todetaan, että lopuksi kaikki kuitenkin voidaan muuttaa. Epävarmuus kasvaa, eikä se vähene. Thank you very much. Right. Kiitos, kiitos. Nyt sitten jäsenestä herra Gaaler, minuutti, jos sopii. Mich und ich frage Sie. Kiitoksia. Kysyisin teiltä asiantuntijoilta, sopiko teille se, että kun on lentoyhtiöitä, niiden pitäisi sopia erityissääntelyistä – näihin tapauksiin. Ja mitä sitten tapahtuu, kun asetus astuu voimaan ja kun tämä sopu ei sitten olekaan yhtenäinen sääntöjen kanssa ja mitä komissio sitten tekee. Kuka sitten voittaa? Ne, jotka ovat sopineet jotain tai sitten joku kolmas taho. Tämä on minun pelkoni ja siksi minun päätelmäni on, että artikla 10 täytyy poistaa. Eli että komissiolla on mahdollisuus tehdä jotain päinvastaista sille, mistä on päätetty paikan päällä. Ja olen myöskin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että delegoituja säädöksiä ei voida käyttää tällä tavalla. Ja kysyisin, eikö näihin tavoitteisiin päästäisi siten, että uudistamme olemassa olevaa direktiiviä. Täytyykö taas tehdä asetus, joka hankaloittaa sen, että yksittäiset ehdot todellakin täytetään paikan päällä? Kiitos. Please. Very much, Mr. President. First of all, I, I would like... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minkälaisia kustannuksia tästä asetuksesta syntyy esimerkiksi siinä tilanteessa, että kieltäisimme yölennot? Kyllä tämäkin tieto olisi tärkeää saada tietoon. Siitä ei ole ainakaan täällä sanottu vielä mitään. Ehkäpä komissio voisi kertoa meille, minkälaisesta määrästä ja minkälaisista lentokonetyypeistä tässä on kyse. Ja mehän myöskin tiedämme, että tämä melu ei voida sinänsä rahallisesti määritellä, mutta me tarvitsemme myöskin toimivia ratkaisuja, ei ainoastaan rajoituksia. Me tarvitsemme suosituksia maankäyttöön liittyen ja maanhallintaan liittyen. Ja federalistina kannatan tarkastusmahdollisuutta. Olisi tärkeää, että tasapainoista lähestymistapaa käytetään siten, että löydetään kustannustehokkaimmat ratkaisumallit, eli ei ainoastaan kielletä yölennot. Muuten kaikki voivat joutua satunnaisen syrjinnän kohteeksi. Ja komissiolla olisi siten mahdollisuus valvoa kaikkien asianomaisten puolesta määräysten noudattamista. Minun mielestäni niin se olisi hyvä asia. Ja herzlichen Dank. Uh, ein Wort. Kiitos. Sananen tasapuolista lähestymistä vasta se ei ole tasapuolinen, se on ihan selvää, koska taloustekijät ovat alusta asti olleet etusijalle. Ja kun sanotaan, että ilmatilalla on ratkaiseva merkitys, mitä sitten kun aiemmin on tehty väärä päätös? Onko sitten kaikilla asukkailla jos niitä saattaa olla 100 000, pitääkö heidän maksaa lasku sitten, kun enemmän tehtiin virhe? Se niin voi olla. Se on ihan vääristynyt ajattelua. No toinen juttu. Nämä toimenpiteet, joita nyt sitten ehdotetaan niin kuin toimenpiteenä, ovat useimmiten ihan silmänkääntötemppuja. Olen itse seurannut tätä useissa lentoasemaprosesseissa. Kolmas asia, läheisyysperiaate. Se onnistuu se onnistuu vain suurten vaikeuksien ja neuvottelujen kautta, että saadaan kantokykyinen ratkaisu näiden asukkaiden ja talousintressien välillä. Miten sitten komission pitäisi sanoa, että ette te saa sitä tehdä? Se on muutenkin ihan tarpeeksi vaikeaa. Eli tätä pidän täysin vääränä ja sen hylkään. Sitten viimeinen lyhyt kysymys. Tämä esimerkki, jota käytitte Valloniasta, jos tämä pitäisi olla välintäkriteerinä, että 500 miljoonaa investoidaan, täytyy investoida johonkin pieneen meluntorjuntaan sitten jälkikäteisratkaisuun, niin se ei voi sitten olla järkevää, että mitenkäs tällaisia oikein voidaan vastata. Foster. Rova Foster. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Gallerin kanssa näiden delegoidujen säädösten osalta. Ja se, että tässä, tämä on nyt asetus, aikaisemmin se oli direktiivi. Mielestäni tässä on toissijaisuusperiaate kyseessä. Ja vaikka välillä on ongelmia, niin mielestäni paikallisen panoksen on pysyttävä ennallaan. Olen samaa mieltä tasapainoisesta lähestymistavasta ja on aika selvää, että meidän täytyy noudattaa kansainvälisiä standardeja, CAPE-standardeja. Olen huolissani, että komissio on päättänyt, että se määrittelee uudelleen nämä asiat. Se ei ole komission tehtävä. Ja sitten 10-15 desibeliin silloin hyvin monet lentokoneet eivät pääse ilmaan. Eli näitä ei ole mietitty ihan loppuun asti. Sitten tässä ei ole korostettu kovinkaan paljon sitä, miten voidaan vähentää vaikutuksia esimerkiksi sen suhteen, miten melun päästöjä voidaan vähentää. Cesarista ei ole puhuttu mitään teknologian kehittymisestä, puhtaista taivaista, eli kaikesta siitä, mitä on tehty jo yli 10 vuotta. Lentokoneet eivät ole sellaisia kuin ennen. 35 vuotta sitten asuin lähellä Heathrowta. Tiesin, että siinä oli lentokenttä. Ja paikalliset poliitikot varmistuvat, että maan käyttö oli oikeanlaista. Kiitoksia. Rova Wils, minuutti. Kiitoksia. Tietenkin terveys ja hyvät elinolosuhteet ovat kaiken A ja O. Lähellä lentokenttää asuvana henkilönä tiedän, miten tärkeää yörauha on. Lentokielto on tarpeen yöllä ja komissiolla ei pitäisi olla oikeutta muuttaa tilannetta. Hampurista löytyy oma kenttä keskeltä kaupunkia ja ilma tuulen suunnasta riippuen melu, haitat, ovat eri kaupungissa erilaiset ja me tiedämme, että Berliinissä ja Frankfurtissa protestoidaan jo meluhaittojen takia. Ja mitä tulee tähän hallintotoimintaan, niin me emme tarvitse asetuksia, koska melun hallinnasta pitäisi vastata jäsenvaltiotasolla. Ranskassa seminaattikin on ottanut asiaan liittyen kantaa, ilmoittanut, että melua pitää vähentää ja Kessel on aivan oikeassa sanoessa, että EU:ssa pitäisi käyttää kauttaaltaan kahdeksan tunnin yölentokieltoa. Ja kysyisin, että voiko olla niin, että olisi parempi nukkua yöllä silloin, kun tuuletin pörrää vai olisiko mukavampaa avata ikkuna? En nyt halua valonieta pelkiä tässä äh, puolustella, mutta on sellaisena osavastuu, mitä sillä tapahtui. 25 000 euroa käytettiin asukasta kohti, jotta voidaan saada elämää terveemmäksi, kehittää lentokenttää ja luoda noin 6 000 työpaikkaa alueelle. Eli voidaanko rakentaa siltoja ekologian ja ekonomian välillä ja myöskin ajatella ihmisiä, jotka siellä asuvat. Liekessä, Liesissä on siis rauha nyt lentokentillä ja sen sijaan, että tämä vedetään alas, niin se olisi huippuesimerkki Euroopasta, että miten tässä, tässä muodossa voidaan investoida. No kysymys. Juuri nämä esimerkit. Haluaisin vain komissiolta tietää, että siellä missä rauhantila vallitsee, että, että ei se, että tämä ehdotus ei sitä rauhaa häiritsisi, kun siellä on usein vaadittu paljon välittämistä ja investointeja ja keskusteluja. Eli tämä on yksi päähuolenaihe ja pelko ihmisille. Eli tästä pitäisi kyllä saada komissiolta yksiselitteinen vastaus. Kiitos. Herra Kuun minuutti. Danke, ich werde mich daran. Kiitoksia pitäydyn tässä puheessa. Jäsenvaltiot ovat jo säännelleet näitä päästöjä. Ja meillä on selkeitä määritelmiä siitä, kuinka paljon desibelejä saa olla lähellä asuntoja myöskin lentokenttien läheisyydessä. Ja sitten tämän asetuksen pitää myöskin viitata siihen, se ei ole mikään yksinäinen susi. Nämä asiat täytyy säännellä selkeästi. Ja tietysti monet kansalaisliikkeet vastustavat melua ja myöskin lentämistä ja jos kaikki pitäisi tästäkin, niin kukaan ei enää voisi sitten lentää. No, mutta siinä ei ole mitään järkeä. Tärkeää on se, että meillä on myöskin valvontaa, ja tiedän tämän Zyrihin lentokentältä, siellä on valvontaa, ja kiitoradoilla on kameroita, ja aina kun kone laskeutuu tai nousee lentoon, nämä tiedot toivitetaan esimerkiksi kotitalouksien näkee, millaisia päästöjä siitä syntyy. Joskus asioita vastustaa vain kansalaisia, mutta voi myöskin tarkastella asioita ja sanoa, että nyt me olemme tämän salitun desibelirajan alapuolella. Eli avoimuus ja valvonta ovat tärkeitä ja myös kansalaiset pitää ottaa mukaan. Asiantuntijoille kaksi minuuttia kullekin, jos halutaan vastata. Herra Adams, ensin olkaa hyvä. Haluan reagoida kolmeen tekijään, joita tuli esille. Ensimmäinen liittyy väitteeseen, että talousasiat laitetaan kaiken muun edelle. Mielestäni tekstiä täytyy tutkia hyvin tarkkaan. Siellä vain vaaditaan analysoimaan kustannustehokkuutta toimissa. Se ei pakota ketään siihen. missä kohdassa ei ole sellaista teksti sellaista kohtaa, että mikä vaihtoehto valitaan. Ja täytyy hyvin huolellisesti lukea tämä teksti. Haluan painottaa, että kun puhutaan kustannus tehokkuudesta eikä hyötyanalyysistä, nämä ovat kaksi hyvin erilaista elementtiä. Jos katsotaan näitä suuntaviivoja äh, balanced approach lähestymistavasta, niin kustannustehokkuudessa on tietty tavoite, ja katsotaan kunkin toimen kustannuksia, jonka myötä tavoite voidaan saavuttaa. Eli tavoite säilytetään, se ei muutu. Kustannushyöty on eri. Siinä justeerataan kustannusten valossa tavoitetta. Eli tässä on selvää, että puhutaan kustannustehokkuudesta. Siinä vain vaaditaan taloudellista arviointia enemmän. Toinen osatekijä. Olen kuullut monia esimerkkejä, paikallisia esimerkkejä, henkilökohtaisia kokemuksia. Ja mielestäni mikä siitä tulee esille on se, että tilanne on erilainen jo kaikkialla. Eli miksi puhumme yhdestä ratkaisusta, joka olisi kahdeksan tunnin yölentokielto? Ei, tämä on päätös, joka täytyy tehdä paikallisten viranomaisten keskuudessa. Komissio sääntelee tässä päätöksentekoprosessia, ei tavoitteita. Emme halua korvata paikallisviranomaisia ja heidän päätöksiään. Me vain haluamme eh, antaa puitteet päätöksentekomenettelylle. Ja sitten viimeksi, kun palataan kaikkiin näihin paikallisiin esimerkkeihin, haluaisin eh, henkilökohtaisella esimerkillä, jos se sopii puheenjohtajalle. Minä asun kadulla, jossa on paljon liikennettä, tietysti kuulen sen öisin ja se ärsyttää minua. Mutta eh, en minä sen vuoksi halua, että Brysselissä kaikki kadut suljetaan liikenteeltä. On muita ratkaisuja. Siinä on viisi metriä mukulakivi, eh, jalkakäytävä, ehkäpä se on, sitä voitaisiin tutkia, ikkunat, eli pitää ikään kuin eh, siirtyä siitä, että yksi ratkaisu kaikille pakotetaan kaikille lentokentille, niin tähän monimuotoisempaan lähestymistapaan. Thank you. I think one of the questions... Kiitoksia. Yksi kysymyksistä esitettiin suoraan minulle, Thomas Mannilta. Eli voitaisiinko sopia siitä, miten näitä asioita muutetaan? Monilla lentokentillä, myöskin Lontoolla, ilmatila on uudistettu tulevaa kapasiteettia silmällä pitäen. Kun ajatellaan ilmatilan uudistuksia, nyt kehitetään ratkaisuja, joilla voidaan vähentää niiden vaikutuksia kansalaisiin, jotka asuvat lähellä lentokenttiä. Eli usein muutetaan lentoreittiä ja silloin se haittaa harvempia ihmisiä ja miksi tällaisia muutoksia tällä hetkellä tehdään, johtuu siihen, että nyt ollaan panemassa tätä Single European Sky-hanketta. Eli muutoksia tulee ilmatilan käyttöön ja lentoreitteihin. Ja teemme kaikkemme, jotta nämä muutokset johtaisivat siihen, että yhä harvemmat kärsivät lentoliikenteen melusta. Ja kun näin käy, meillä on tietysti kuulemisesta ennen kansalaisten kanssa, jotka asuvat lähellä lentokenttiä, joihin melu vaikuttaa. Sitten pitäisikö komission käynnistää prosessi, jossa on konsensus. No esimerkiksi Jenan lentokenttä, sehän on kuuluisa sidosryhmien kuulemisesta. Se on nyt kestänyt jo kymmenen vuotta. Siis Viinin lentokentän edustaja ei näe mitään uhkia komission ehdotuksessa, ja sehän voisi vaarantaa tämän kuulemismenettelyn, joka on nyt käynnissä. Eli meidän täytyy nyt keskittyä tähän prosessiin eikä tuloksiin, ja täytyy varmistaa, että luodaan puitteet, jossa erilaiset paikalliset olosuhteet voivat johtaa hyvään tulokseen sillä alueella. Two minutes, please. Herra Kessel, kaksi minuuttia. Eva, Eva, en nyt anna sinulle puheenvuoroa. Meillä on täällä vieraita, et saat olla samaa mieltä, mutta et välttämättä ole samaa mieltä. Voit pitää kommenttisi itsellään. Herra Kessilillä on nyt puheenvuoro kaksi minuuttia. Thank you for the questions. The main... Kiitokset kysymyksistä. Tiemelun ja ilmailumelun tai rautatiemelun välinen ero on se, että pakenemisen varaa tai mahdollisuutta ei ole. Jos asuu vilkas liikenteisen tien lähellä, niin tiedät, mitä pitää tehdä. Mutta koskaan ei voi tietää, että lentääkö kodin yli lentokone vaiko ei ja me tiedämme, että se voi olla yhtä helvettiä, joten koskaan ei voi olla varmuutta siitä, mitkä tulevat olemaan tulevaisuuden lentoreitit. Euroopasta löytyy useita alueita, joilta oikeastaan ö, ihmiset eivät muuttamalla pääse pois ikään kuin sitä ongelmaa pakenemaan. Ja me tiedämme, että ilmailun aiheuttamat kustannu, ilmailun melun aiheuttamat kustannukset ovat huomattavat ja me tiedämme, että ilmailun aiheuttama melu aiheuttaa sairauksia, esimerkiksi kohonnuttaa verenpainetta ja tämä pitäisi ehkä komissionkin ottaa ottaa huomioon. Me olisimme tyytyväisiä, jos komissio päätyisi direktiivin tielle eikä valitsisi asetusta. Kiitoksia. Carl Baldwin, kaksi minuuttia. Kiitos kovasti jälleen. Erityisen hyödyllinen keskustelu. Haluaisin vastata herra Leichtfriedille lyhyesti. Kuuntelin tarkasti, mitä sanoitte, ja huolenaiheet komission lähestymistavassa Olen täällä kuulemassa, kuuntelemassa ja odotamme yhteistyötä teidän ja parlamentin kanssa, jotta voimme tarttua näihin huolenaiheisiin. Josta on tänään kuultu, haluan myös yrittää selittää näkökantamme. Sitten tämä marginaalisesti sääntöjä noudattava äh, lentokone. Ensinnäkin ehdotus on IQ-standardien kanssa, se on suunniteltu niitä täyttämään – se on aika kustannustehokas tapa se. Mutta yritämme saada aikaan välineitä, voidaan käyttää lentokentillä lentokentältä toiselle, jotta he valitsevat, jos he valitsevat rajoitusten tien. Halutaan vain tarjota yhteiset säännöt lentokenttien käyttöön, jos he tämän rajoitusten tien valitsevat. En voi antaa tarkkaa lukua, joku sitä kysyy, unohdin niin kuka, että mitä se tarkoittaisi lentokoneille, koska se riippuu lentokentästä taas, että kuka sen option valitsee. Kysymys, joka on hallinnut keskustelua komissiosta, tulee, määräilee, ottaa päätösvallan, päättää muun Euroopan puolesta. Sata kertaa haluan painottaa, että se ei ole tavoitteemme. Herra Galler esitti oikein hyvin, hyvin tämän kysymyksen. Kuka voittaa, jos on riitoja kentällä? On eri, kentällä on eri paikallisia intressejä. Annetaanko asia komissiolle. Komissio päättää sitten ei missään tapauksessa. Ainoa rooli olisi, jos joku kiinnittää huomiomme siihen, että ei ole noudatettu direktiivin asettamaa menettelyä, eli oliko ollut konsultointi, niin siis asetuksessa, oliko konsultoitu oliko ihmisiä konsultoitu etukäteen. Joku toinen sanoi, että sitten mikä on kustannustehokkaan lähestymistapa. Meidän roolimme ei ole päättää, että kun ajatellaan kustannustehokkuudesta tehtyä päätöstä, niin tasapaino, terveys, melu, talous, siitä tehdään päätös paikallisesti, mutta me katsomme, onko ollut analyysiä. Jos paikallis viranomainen sanoo, että me emme ole kiinnostuneet kansanrannista, se olisi meidän asiamme, mutta ei sinänsä se päätös, joka on analyysin perustalla tehdään. Te haluaisitte sanoa siellä, että komissio sanoisi, mikä on oikea tasapainomelun ja talouden välillä. Ei komissiosta tee kuka tahansa salissa laittaisi sanon eri kohtaan se vaan kielen. Ja tämä on sen paikallistason päätöksenteon rooli ja prosessi on se, jota pitää noudattaa. Ja se oli sellainen, johon voimme suostua. Ja miksi tarvitsemme asetusta meille direktiiviä? Voin varmistaa, että prosessi on yhteinen kaikkialla Euroopassa. Thank you, Mr. Baldwin. Kiitos, herra Baldwin. Nyt kiittäisin ei pelkästään kolme asiantuntijaa, jotka viimeisessä paneelissa olivat, vaan kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat tänä iltana meille puhuneet ja kiittää myös jäseniä niin, että aikataulusta pystyttiin pitämään kiinni. Oli itsekuria kysymyksissä. Julistan kuulemistilaisuuden päättyneeksi. Kiitän esittelijöitä, varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Minulla ei ole muussa asioissa muita asioita. Kerronpa sitten vain seuraavan kokouksen ja paikan. On Brysselissä maanantai 30. toukokuuta kello 15. Kiitokset Tulkeelle Haluaisin kiittää myös näitä vahtimestareita. Kaverit, hei, haluan kiittää vahtimestareita, koska heillä oli se jobi, että pitää juosta edes takaisin, muuttaa nimikylttäjä, kun ihmisiä vaihtui. Ei kiitetä siis pelkästään tulkkia heidän työstään. Tänään kiitän vahtimestareita heidän työstään. Ja nyt kokous päättyy.